Okay, good afternoon everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa valiokuntakokoukseen. Tiukka estosta, niin kuin voitte nähdäkin, tulevina päivinä tulee tarkastelemaan monia tärkeitä kysymyksiä. Myöhemmin tänään komissaari Mimitsa tulee kertomaan YK huippukokous tämän vuoden lopulla kestävistä kehitystavoista. Samoin seuraamme Saksan keskustelua. Meillä on myös tärkeä keskustelu humanitaarisesta avun konferenssista ja miten siihen valmistaudutaan. Tätä johtaa Herrero Salon tämä myöhemmin ja sitten seuraavien kahden päivän aikana me tulemme keskustelemaan tärkeästä asiasta. EUn tuki pakolaiskriisi selkkäistä laajemmin muuttoliikekysymykset. kysymyksen, on, olen nyt varsin tiukkana aikataulujen kanssa tänään, jotta päästään kaiken läpi ajoissa. Jos voidaan aloittaa kohdasta yksi, esityslistan hyväksyminen. Vain yksi muutos löytyy kohtaan 22, missä uusi pääjohtaja Ekosta tue puhumaan huomenna valiokunnassa YK humanitaarisesta vastauksesta humanitaariseen äh, pakolaiskriisiin. Rova Monik Paria puhuu herra Dybrojön sijaan. On varmasti hyvä tavata EKn uusi pääjohtaja, koska tämä kysymys on niin tärkeä. Voimmeko hyväksyä tällä pienellä muutoksella esityksestä? Kiitoksia. Sitten kohta kaksi ilmoitukset puheenjohtajalta. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että ensi maanantaina 28. syyskuuta 3.5. meillä on yhteinen kokous AFETin ja ihmisoikeusalivaliokunnan kanssa. Siellä käsitellään Saharov-palkinnon saajaehdokkaita. Tämä pidetään salissa 2 kuukaksi seuraavan maanantailtavana kello kolme. Voitte laittaa tämän jo kalentereihinne, jotta voimme alkaa kunnolla tämän Saharov-palkintoprosessin. Sitten kohta kolme, pöytäkirjan hyväksyntä. Teillä on ensimmäinen kesäkuuta pöytäkirjat, jos teillä on kommentteja. Voisitteko ystävällisesti antaa se, siitä sitten tietää tämän asian ennen kokouksen loppumista. Jos ei mitään kommentteja tule, pöytäkirjoja pidetään sitten hyväksyttyinä. Sitten kohtaan neljä Komission ilmoitukset, en tiedä kuka täällä olisi komissiosta, onko rouva Mette Penningen olette. Hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Meillä ei ole ilmoitusasioita. No, no okay, thank you very much. We've got the... Selvä, kiitoksia. No, komissiosta, komissarihan tulee no, varmasti puhumaan jonkin verran itse. Ja, no niin, sitten kohtaan viisi. Edetään ripeästi kaksi kysymystä komissiolle Molemmat löytyvät teidän kansioistanne. Ensimmäinen herra Stieriltä ja se koskee laitonta eläinten kauppaa ja miten tämä liittyy kehitysyhteistyöprosessiin. Annamme puheenvuoron ensin komissiolle ja sitten herra Stier voi kommentoida tämän jälkeen. Herra Stilska, herra Kampo Lopez komissiosta taitavat olla paikalla. Te voitte selittää itse, mistä pääosastosta tulette. Olkaa hyvä. Uh, thank you very... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja Hans Nilsen ympäristöpääosastolta. Tämä on se pääosasto, joka on vastaava näissä kysymyksissä. Vastauksena kysymykseen voin sanoa seuraavaa. Sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti tammikuussa 2014 hyväksyi tekstinsä, komissio on tehnyt monia aloitteita, että vahvistettaisiin EUn toimia, joilla vastustetaan viljelemällä käytävää neljä konkreettista esimerkkiä. Ensinnäkin komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa on aktiivisesti toiminut lisätäkseen tietoisuutta tästä ongelmasta globaalilla tasolla. 2014 kesäkuussa YK ympäristökonferenssissa Nairobissa EU menestyi menestyksekkäästi Afrikan ryhmän kanssa ja sitten päätöslauselman tästä aiheesta komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja EUn edustuston kanssa New Yorkissa on tukenut tätä hyväksyntää päätöslauselmaa, ensimmäistä YK päätöslauselmaa, joka hyväksyttiin heinäkuussa. Heinäkuussa 2014 oltiin myös keskeisessä roolissa pysyvässä komiteassa, joka hoitaa sitten yleissopimusta Genevessä. EU ajoi läpi tiukkoja toimia, joilla halutaan vastustaa niiden maiden toimia, joilla käydään kauppaa esimerkiksi norsunluulla tai wildlife trade. In March 2015, CITES put in place a trade suspension for Laos and Nigeria due to ja jos ajatellaan, että ei ole noudatettu näitä, niin nyt näitä maita vastaan täytyy tehdä rankempia toimia. Nyt pitkän neuvotteluiden jälkeen EU on liittynyt tähän sitten sopimukseen täysimääräisenä jäsenenä. Komissio on tyytyväinen, että Euroopan parlamentti tuki tätä askelta. Tämä antaa EUlle mahdollisuuden puhua vielä voimakkaammin Viljanakappa vastaan. Helmikuussa 2015 komissio muutti sääntöjä, jotka koskevat leijonien, ja karhujen tai norsujen metsästyksestä saatuja tuotteita. Niiden on tultava nyt laillisista lähteistä. Tansanian elefanttien tai Mosambikin elefanttien metsästyksestä saatavien tuotteiden kiellot ovat nyt voimassa heinäkuusta lähtien. Lisäksi EU on sitoutunut kauppaa vastaan Cobra 3 toimien kautta. Tämä tapahtui tänä keväänä. Cobra 3 oli suurin lainvalvonta viranomaisten yhteistoimi tällä alalla. Europolin koordinoimana jäsenvaltiot toimivat Aasian, Afrikan ja Amerikan virastojen kanssa yhteistyössä – näin saatiin takavarikoitua paljon viljeläintuotteita ja tehtyä monia pidätyksiä kautta maailman. Tämä osoittaa, miten vakavissaan komissio haluaa vastustaa viljeläinten metsästystä, joka haittaa lajien monimuotoisuutta, myös kehityspolitiikkaa, ulkopolitiikkaa, kauppaa. Ne liittyy myös sisäasioihin. Lisäksi haluttiin tietää, kansalaisilta, mitä voitaisiin tehdä paremmin tällä saralla. Siksi komissio on lähtenyt julkiseen kuulemiseen helmikuussa 2014 ja järjesti konferenssin huhtikuussa 2014. Tämän jälkeen komission yksiköt tutkivat, mitä lisätoimia voitaisiin tehdä viljan kaupan estämiseksi. Nyt valmistelutyöt on aloitettu EUn toimintaohjelmaksi. Suunnitelmat tälle ohjelmalle ovat tiedossa ja Meitä kiinnostaisi kovasti saada palautetta kaikilta Euroopan parlamentin tahoilta. Mitä tulee kysymyksen toiseen osioon? EU on viimeksi kuluneen 30 vuoden aikana ollut suurin lahjoittaja Afrikassa, mitä tulee viljeläinten suojelemiseen. Kuitenkin uhka on muuttunut tällä hetkellä, jotta ymmärrettäisiin paremmin uusi tilanne. Komissio on tutkinut tarkkaan ja esittänyt teknisen tutkimuksen Larger Than Elephants, jossa katsotaan EUn mahdollisuuksia vaikuttaa Afrikan luonnon ja eläinten suojeluun. Siellä on 20, 120 kirjailijaa afrikkalaisista valtioista, kansalaisyhteiskunnasta ja tutkimuslaitoksista, samoin kuin EUsta. Tämä tutkimus, joka julkaistaan lokakuussa 2015, sisältää yksityiskohtaisen analyysin tilanteesta – ja mahdollista suuntaa tuleville toimille. Siinä nähdään, että kahtalainen lähestymistapa olisi paikallaan. Pitää käyttää kaikkia mahdollisuuksia puuttua siihen, että estetään metsästys, vähennetään kysyntää, estetään myös salaa, että vähennetään salametsästystä luomalla muunlaisia mahdollisuuksia saada elinkeino Afrikassa. halutaan huolehtia siitä, että voitaisiin saada vakaammat elinojat alueella asuville. Tulevaisuudessa Latinalaisessa Amerikassa aloitetaan analysointi kymmenessä maassa tänä vuonna ja asian analysointi saadaan loppuun vuonna 2016. Lisäksi strateginen tutkimus afrikkalaisista rannikkoalueista. Tämä osio tuo tieteellistä tietoa EUn työn pohjalle seuraavalle tulevalle kymmenelle vuodelle. Lopuksi ohjelmointikausi 2014-2020 kehitysrahastossa ja teemaattisessa toiminnassa tässä kehitysyhteistyön välineessä 600 miljoonaa suurin piirtein euroa on korva merkitty toimiin, joiden kautta halutaan suojella tiettyjä alueita ja estää villieläimillä täytävä kauppa. Laivonvalvontatoimet saavat rahoitusta sitten sihteeristön kautta YK puolelta ja verkostojen puolelta. Kaiken kaikkiaan arvioiden 35 miljoonan arvon edestä. Kiitos. Kiitoksia komissiosta vielä. Niin, niin tästä taustakynnusta sitten herästi. Onko teillä jotakin lisäkysymystä tai kommenttia tähän? Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle hyvin täsmällisestä tiedosta, niistä toimista, Jota on tehty tai jotain täytäntöön pantu kysymyksen jälkeen. On tärkeää kuulla, että komissio jatkaa työtään vakavassa hengessä – kuten laiton asekauppa, huumekauppa, niin niiden jälkeen villieläinkauppa on luultavasti kolmanneksi tärkein markkina ja toimet sen suitsimiseksi ovat tärkeitä, joten paljon kiitoksia komissiolle tiedosta. Kiitoksia, kiitän. Hyvä Stilsa, Envi pääosastosta. Sitten seuraava kysymys. Herra Gerero Salomilta. Tässä on lassen aliravitsemus, aiheena. Komissiosta herra Kampo Joves. Seuraavaksi hänen jälkeen sitten Eira Guerrero Salom saa puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. tätästi. kiitos mahdollisuudesta vastata tähän perustavaan kysymykseen. Komissiolla on kaksi voimakasta sitoumusta ravitsemuksen suhteen. Ensinnäkin sitoumuspolitiikan alueella ainakin miljoonan lapsen aliravitsemuksen vähentäminen, sen vähentäminen, joka on millennium suositus. Ja sen lisäksi meillä on merkittävä rahoituspäätös sijoittaa 3,5 miljardia euroa ohjelmointikaudella vuoteen 2020 mennessä tavoitteena tavoitteen saavuttamiseksi. Noiden politiikka tai politiikka ja rahoituspäätösten lisäksi olemme vahvistaneet politiikkakehikkoamme. Ensinnäkin meillä on äh, tiedonanto, joka koskee lasten ravitsemusta 2013 hyväksytty neuvoston päätös, päätelmien kanssa. Ja olemme myös yhdenmukaistaneet suosituksia neuvoston suositusten kanssa. Meillä on ravitsemukseen liittyvä toimintaohjelma. Siinä on kolme prioriteettia ja tämä annettiin 2014 heinäkuussa. Meistä politiikkakehys on antanut meille selkeän kuvan siitä, mitä komissio aikoo tehdä, miten se aikoo tehdä sen ja missä ajassa. Prosessin seurauksena viime vuoden ohjelmointikaudena 40 delegaatia ainakin otti ravitsemuksen kansallisiin suuntaantaviin suunnitelmiin. Ja nämä ovat ne delegaatiot, joiden kanssa työskentelemme eniten, koska siellä aliravitsemus ja lyhyt, lasten lyhytkasvuisuus on ongelma ja pyrimme tekemään enemmän sitomusten eteen. Sitomukset ovat hyviä, jos ne toteutetaan ja komissio ja kumppanit, jotka ovat sitoutuneet voimakkaasti äh, tähän aloitteeseen, pyrkivät edistämään sitä. Ja me olemme ensinnäkin, meillä resurssien kohdentamismenettely, meillä on tämä ravitsemuksen parempi tarjonta uusien avunantojen kanssa. Me pyrimme seuraamaan ravitsemukseen liittyviä investointeja OECDn säännösten mukaisesti Meillä on vain yksi koodisto OECDltä, jota olemme kehittäneet. Tämä on yhteinen. Meillä on menetelmä ja konsensus, miten seurata sitä. 2012 ja 2013 on julkaistu raportteja, ne ovat myös tällä Scaling Up Nutrition-sivulla ja myöskin tällä globaalilla sivustolla tästä vuodesta lähtien. Me jatkamme investointien seuraamista ja aiomme tehdä niitä 20-20 asti, mahdollisesti 25 asti. Ja julkistamme tämän tunnetun metodologian mukaisesti, kuinka paljon panostamme ravitsemukseen. Ja toivottavasti investoijat osallistuvat aloitteisiin, että voimme vertailla havaintoja muiden kanssa ja näin voimme antaa panoksemme tilivelvollisuuden puolesta. Sitten meidän täytyy seurata toimien vaikutusta, koska on vaikeaa seurata yhden investoinnin vaikutusta lasten huonon ravitsemukseen ja sen seurauksiin. Ja osittain kontrolli on aika vähäistä. Ja tämä on, me pyrimme siihen, että tämä olisi tilastojärjestelmien ytimessä vastaanottajamaassa olemme keskustelleet useamman maan kanssa, jotka haluavat ottaa EUlta tukea järjestelmän luomiseksi, jotta voisimme ottaa kansallisia viranomaisia seuraamaan ravitsemusmuutoksia, investointien muutoksia ja yhdistämään nämä muutokset toisiinsa. Me saamme FDIltä ja Melinda Bill Gates-säätiöltä, jotta saisimme paremman peiton osallistujamaiden suhteen, kun valmistelemme ensi vuoden raporttia – vaikutusarvioiminen kestää aikansa, mutta tämä vahvistaa investointeja kykyämme seurata vaikutuksia. Meillä on WHO on kanssa yhteinen seurantaväline, jossa seuraamme ravitsemustrendejä eri maissa, sen eri muutoksia, väestönmuutokset, lyhytkasvuisen kasvuhäiriön muutoksaste, ja näemme, miten tässä tapahtuu maittain ja näemme, saavuttavatko maat maailman terveysyleiskokouksen saavutukset. Näin me pystymme, pyrimme siis seuraamaan investointeja ja niiden vaikutuksia, ja tämä vankin investointimme tällä alueella seuraamme myöskin globaalia ravitsemusraporttia, jonka yksi rahoittajista olemme. Sitten maailman terveysyleiskokouksen muut tavoitteet, kuten parlamentin Guerrero kysyi. Olemme myös sitoutuneita samaan vaikutuksia aikana näissä muissa indikaattoreissa, mutta sanoin, että kasvuhäiriö ja kasvuhidastuminen on meidän fokuksemme. Anemia, rin, rintaruokinta ja muut asiat ovat sellaisia, me kiinnitämme huomiota, mutta näihin liittyy muita EU-toimia, kuten ekon humanitaariset toimet tai yhteistyö työ FDI, joka panostaa paljon enemmän terveyteen. Kuitenkin ainakin 100 miljoonaa kolmesta ja puolesta miljardista menee toimiin, jotka liittyvät suoraan terveyteen. Ja liittyvät, liittyvät aliravitsemisen hoitamiseen, alhainen syntymäpaino ja myöskin nälkiintyminen ovat näitä. Olemme avoimia kysymyksille. Seuraavaksi herra Kerro. Kiitoksia ensinnäkin tästä vastauksesta ja laajasta käsittelystä komissiolle pysyvänä esittelijänä humanitaarisessa kysymyksessä täällä parlamentissa. Minulla on tilaisuus hiljattain tavata kampanjan edustajia, joka, on kyse kampanjasta nolla nälkä ja faun edustajia. Myös täällä Brysselissä on tavannut faun edustajia juuri viime viikolla tapasin ja he kertoivat missä määrin teknisesti on mahdollista lopettaa nälkä nälänhätä maailmassa ja kyse on tietenkin siitä, että saadaan aikaan tärkeä poliittinen sopimus, voidaan koordinoida tahojen yhteisiä ponnisteluita ja seurata kehitystä. Panen merkille sen, että jos huomattavalla tavalla panostamme tiedottamisen ja avoimuuteen, silloin on saatu aikaan sellaisia tekijöitä, jotka auttavat meitä seuraamaan äh, ja arvioimaan vaikutuksia ja näkemään, mihin meidän pitää kohdistaa toimemme ja ponnistelumme. Haluaisin vielä lopuksi ottaa esille ajatuksen, jonka varmasti kaikki täällä jaamme, nimittäin huolimatta työstä, jota eri toimielimet tekevät, tässä tapauksessa puhe on ennen kaikkea komissiosta, niin siltikin on aivan liian vähän resursseja, että voidaan reagoida maailmanlaajuiseen nälkään eri maissa, eri tilanteissa. Ja tietenkin tämä vaikuttaa aivan erityisesti naisiin ja lapsiin, pieniin lapsiin, ja olemme nähneet, miten YK on elintarvikevirasto on joutunut keskeyttämään toimintansa tai lykkäämään toimiaan kriisitilanteissa. Ja samanaikaisesti on yhä enemmän erilaisia humanitaarisia tahoja, jotka pyytävät jäsenvaltioita täyttämään sitoumuksensa ja antamaan rahaa maailman ruokaohjelmaan. Joten kiittäisin komissiota näistä tiedoista ja meidän pitää jatkossakin pohtia, miten voimme juuria nälän maailmasta, niin kuin FAON edustaja hiljattain on todennut myös. Kiitoksia. Thank you very much and thank you. Kiitoksia. Kiitän myös komissiota kovasti. Nyt kollegat voi mennä eteenpäin kohtaan kuusi esityslistalla EUn rooli YKssa, miten voidaan paremmin saavuttaa ulkopoliittisia tavoitteita, joita EUlla on tällä hetkellä seuraa, mitä tapahtuu Turkissa ja muualla pakolliskriisin yhteydessä mitä YK tekee varsin vaikeissa olosuhteissa varsin usein nyt meillä on lausuttu meidän valiokunnasta, me sitä äänestämme huomenna. Rovasa Boska oli tässä vastaajana, mutta häneltä nämä paikalta heräsi te, te puhutte Rovasa Boskan sijaan. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin esitellä pahoittelut edustaja Boskan nimissä sitä, että hän ei päässyt tämän päivän kokoukseen. Hänellä on tärkeä poliittinen tapaaminen puolueensa kanssa Slovakiassa. Hän palaa Brysselin tänään illalla myöhemmin, joten hän on huomenna äänestyksissä paikalla. Mutta edustaja Saborska pyysi minua lyhyesti kommentoimaan hänen puolestaan. Hän on siis valmistellut tämän lausunnon YK roolista. 24 tarkistusta on tehty valiokunnassa tähän lausuntoon. Ja monet niistä valmistelija ottaa ihan mielellään vastaan ja ehdottaa äänestysluettelossa niiden tukemista. Erityisesti edustaja Saborska haluaisi kiitellä kollegoita Fransuulisa ja Kosa näistä tarkistuksista. Hän haluaisi myöskin painottaa sitä, miten tärkeää on keskittyä kehitysulottuvuuteen eu YK-suhteissa. Ei unohtaa sitä, että AFETissa hoidetaan päämietintö ja siellä käsitellään muita tekijöitä jotka liittyvät eu YK-toimiin. Joten hänen viestinsä on periaatteessa, että DV-valiokunnassa ei tarvitse tehdä päällekkäistä työtä nyt AFET-valiokunnan kanssa. Yksi seikka kuitenkin liittyy tietenkin kovasti kehitysasioihin. Viittaan tarkistuksiin, jossa halutaan parantaa kehityksen kehityksen näkyvyyttä saamalla kestävän kehityksen neuvosto. Valmistelijan mielestä – voitaisiin käyttää samoja argumentteja kuin Euroopan unioni virallisesti argumentoi hallitusten välisissä neuvotteluissa kestävän kehityksen tavoitteista kolme vuotta sitten. Rio plus 20 jälkeen päätettiin, että kestävän kehityksen komitea lopetetaan ja luodaan korkean tason poliittinen foorumi vuodesta 2013. Luultavasti nyt ei tarvitsisi lähteä uusiin toimielin keksintöihin, vaan käyttää lähinnä kunnolla hyväkseen korkean tason poliittista foorumia. Tiedämme, että sillä on ratkaisevan tärkeä roolia, kun ajatellaan kestäviä kehitystavoitteita ja niiden täytäntöönpanoa. Joten periaatteessa valmistelija ei tue tarkistuksia ja pyytää, etteivät muutkaan tue tarkistuksia, joissa ehdotetaan uuden kestävän kehityksen neuvoston luomista. Tämän ja muu, tämä muu pikkuseikka lukuun ottamatta, niin monet tarkistukset vaikuttavat myönteisesti tähän lausuntoon ja siksi valmistelija haluaa niitä tukea. Ja hän haluaa siis kiittää kollegoiden panostuksesta. Kiitos. Thank you. I've got, um, several people. Kiitoksia. On aika moniakin puheenvuoropyyntöjä. Ensinnäkin herra Frans Ulika. Thank you very much, Madam Chair. Paljon kiitoksia, arva puheenjohtaja. Me teemme joitakin tarkistuksia. Äänestämme huomenna valiokunnassa. Meillä on jotakin yleishuomioita. Kollegoiden kanssa tekemistämme tarkistuksista. Nyt kohtaamme ennakoimattomia haastavia tapahtumia, jotka muuttavat Eurooppaa ja maailmaa lopullisesti. Humanitaaristen kriisien ongelmia ei ole koskaan ollut niin paljon, ja pakolaiskriisi on tiukka testi EUlle tämän, näiden kans, rajat ylittävien kysymysten kanssa menestyksekkääksi toimijaksi. Meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä YK toimielmien kanssa, että valio, arvojamme edistetään, sidoksista pidetään kiinni. Meidän pitäisi pyrkiä korkean taas vuoropuheluun kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi ja saavuttaaksemme ne tarvitaan lisäyhteistyötä koulutuksen alueella, terveydessä, ilmastotoiminnassa, ruoka, vesi, sanitaatio, hygienia, lastensuojelu, sukupuolten tasa-arvo, sosiaalinen osallistuminen, humanitaarinen apu, maahanmuutto, ihmisoikeudet, syrjimättömyys, hyvä hallinta ja demokratian edistäminen. Haluan painottaa meidän pitäisi edistää myös lasten oikeuksia ja naisten oikeuksia. Tämä lisää kestävän kehityksen saavuttamista. Ja kaikessa näissä kysymyksissä tarvitaan vahvaa yhteistyötä, toimintaa, vahvistavaa toimintaa, ja YK on aina yhtä tärkeä siinä. Thank you very much. Um... Kiitoksia seuraavaksi, Rova Becerra. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin tietenkin kiitän Rouva Savoskaa hänen tekemästään työstä ja kaikkia varjoesittelijöitä, vaikka pahoittelen sitä, että ei ollut tarpeeksi kokouksia, että oltaisiin voitu keskustella syvällisemmin. Minusta avainkysymys on, ja tätä ehdottiin liberaaleista, ja vihreätkin tukevat tätä, että olisi tällainen, ei sen uutta jota, kun emme tiedä. Mutta tässä olisi kyse, että saataisiin tällainen selkeä foorumi EUlle, pysyvä paikka keskustella ja jotta sillä oli samantyyppinen rooli kuin turvallisuusneuvostolla. Lisättäisiin tämänhetkiseen kestävän kehityksen komitean roolia. Tämä on ratkaisevan tärkeä askel, kun ajatellaan kehityspolitiikan hallinnoita ja uskomme, että tällainen nämä kolme pilaria, sosiaalinen, talouden ja ympäristöpilari, ne ei pitäisi, pitäisi huonoida tarpeita kehitysyhteistyöpolitiikassa ja soveltaa tavoitteita, jotka liittyvät kestävään kehitykseen. Ne tulevat vaikuttamaan seuraavan 15 vuoteen. Se on aivan ratkaisevan tärkeää. Meillä täytyy olla elin, joka auttaa, helpottaa keskustelua pysyvällä tavalla YKssa. Tällainen kokonaisvaltainen visio jossa jatkuvasti otetaan huomioon politiikan johdonmukaisuus, tämä tehostaisi toimintaamme ja meistä tuntuu siltä, että tämä olisi tällainen väline, koska väline, joka auttaisi tähän pyrittäessä. Joka tapauksessa uskon, että kokoukset tullaan pitämään tulevina päivinä New Yorkissa. Tätä kautta voimme ymmärtää paremmin, että taistelu, jota nyt olemme käymässä eri komiteosta valikosta käsin, täältä Devestä voisi saada aikaan yhteisen äänen EUlla, on erittäin tärkeää, että annamme rakentuneen profiilin täällä ja sille elimelle täytyy antaa nimi ja asema, joka on siis tällainen pysyvä. Mm. Kiitoksia, Maria Hoipu. Ja herzlichen Dank. No, sydämestä kiitokset. Pidän tätä todella tärkeänä aiheena, koska tietenkin YKlle ja meille Euroopan unionina tämä nykyaika on suuri haaste. Se, että yhteistyö YK ja EUn välillä rauhan turvaamisen alalla ja sovittelun alalla on tärkeää, on selkeästi nähtävissä on nähtävä myös yhteys ulkosuhdehallinnon ja YK poliittisten kysymysten yksikön yhteistyö, joka on vahvistunut viime vuonna. Me haluaisimme myös lisätukea e sta ryhmälle, jolla tuetaan sovittelua. Pahoittelemme samanaikaisesti sitä, että nyt näyttää siltä, että kansallisvaltiot täällä Euroopassa haluavat vähentää henkilöstöään YK edustustoissa ja se on todella ikävää. Pidämme tietenkin hyvänä kumppanuutta EUn ja YK naisjärjestön välillä. Todella tärkeää, että me voimme yhdessä ajaa tasa-arvoa ja naistenkin oikeuksia maailmassa. Tämä on tärkeä aihe, joka on mainittukin tässä tekstissä, voin vain painottaa sen merkitystä. EUn jäsenvaltioilla pitäisi olla johtorooli Agenda 2013 täytäntöönpanossa. Läheisessä yhteistyössä YK ja kaikkien muiden kanssa tulisi tehdä yhteistyötä, jotta kaikilla tasoilla todella vaaditaan kunnianhimoista edistymistä, myös käytännössä. Toinen tärkeä seikka on politiikan johdonmukaisuus. EUn pitäisi ajaa politiikan johdonmukaisuutta äänekkäästi YK-tasolla. Kestävää kehitystä on nyt todella edistettävä. Tämä on tärkeää kaikilla aloilla kautta kaikkien eri toimintasektoreiden, jotta saadaan näin tärkeää yhteistyötä, kun ajetaan kestävän kehityksen tavoitteita yhdessä. Kiitoksia edustaja Väyrynen seuraavaksi. Madam Chair, I am the Rouva puheenjohtaja, olen esittelijä Afetissa tässä mietinnössä ja en halua puuttua tämän valiokunnan lausunnon laitamiseen. Rauha Vetserra, oma varjaesittelijämme, ilmaisi juuri hyvin, edusti hyvin Alden tiimiä täällä. Ja vain pari sanaa kestävän kehityksen neuvostosta. Tämä oli uusi idea. Ensi kertaa sitä ehdotettiin 23 vuotta sitten Riossa, jossa olin Suomen ulkoministerinä. Sitä keskusteltiin YKssa, mutta mitään tulosta ei saatu. Ekossakin alle luotiin uusi eli kestävän kehityksen komitea, muistaakseni omassa luonnoksessa ehdotan uutta elintä, joka olisi turvallisuusneuvoston tasolla, sama status, sama koostumus kuin turvallisuusneuvostolle. Että kestävän kehityksen asialla oli vankka asema, joka on järjestelmässä, ja kaikki globaalit kehityskulut voitaisiin koordinoida kestävän kehityksen edustamiseksi. Oli kovin pettynyt, jos kehitysvaliokunta ei tue tätä. Tekstissä olen kiinnittänyt erityisesti huomiota kestävän kehityksen tavoitteeseen, joten toivottavasti hommisen mennessä, kun äänestää, niin ryhmät voisivat harkita kantoja. Afetin täytyy ottaa kantaa, sieltä täytyy vaikuttaa varjoesittelijöitä Afetissa. Mutta aidosti toivon, että tämä valiokunta voisi tukea kestävän kehityksen neuvostoa. Lukekaa luonnos. Näette, mikä idea on. Toivottavasti voitte tukea sitä. Kiitos. Merci, olkaa hyvä. Ai anteeksi, ennen kuin te saatte puheenvuoron. Täällä on ulkosuhdehallinnon edustajia ilmeisesti paikalla. Herra Kritos, vai eikö? No hyvä. Eh, Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Soboskan nimissä haluaisin kiittää kollegoja, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Uskon, että meillä tulee olemaan tilaisuus todennäköisesti pyytää komissaari Mimitselta vastauksia jokin näistä kysymyksistä. Tähän tullaan hyväksi hyväksymään yhdeksän muutaman päivän kuluttua vaihe on varsin tärkeä, niin kuin Paavo äsken sanoi, pitkiä keskusteluja on käyty siitä, mikä olisi äh, toi instituutioiden rakenne YK puitteissa – Kaksi ja puoli vuotta sitten muistaakseni tehtiin sopimus korkeassa poliittisessa foorumissa, jonka tehtävänä on kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpano, mutta on mielenkiintoista nähdä, mitä komission jäsenellä on sanottavana tästä asiasta. Olen kuunnellut huolella, mitä Paavo ja muut kollegat sanoivat asiasta. Samanaikaisesti mielestäni nyt meidän pitäisi keskittyä enemmän kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon, mutta tämä on tietenkin avoin avointa keskustelua. Todennäköisesti komissaari pystyy hyvin sitä selittämään, äh, mikä komission näkemys asiasta on. Ihan lyhyesti vielä. Haluaisin vain viitata siihen, mitä Paavo sanoi. Tietenkin olemme keskittyneet kestävän kehityksen, mutta tämän mietinnön nimi on EUn rooli YKssa. Ja sitä meillä ei ole selkeää roolia eikä kykyä toimia yhdessä, jotta voitaisiin taata sen, että kestävän kehityksen tavoitteissa onnistutaan ja jotta pystytään olisi tällainen rinnakkainen rakenne oli niin kuin Paavo äsken selitti. Komissaari tulee noin vartin kuluttua ja meiltä lähtee delegaatio New Yorkiin, missä puhutaan ehdottomasti täytäntöönpanon kysymyksiä. Se on prioriteetti, kun on sovittu tekstistä. Joten kiitoksia kovasti, herra Stie ja Rosa Voska. Me äänestämme huomenna tästä. Sitten kohtaan seitsemän yhteiset säännöt siitä, miten sovelletaan ulkoista ulottuvuutta yhteisessä kalastuspolitiikassa. Esittelijä on Rova Hoibu vihreistä. Olkaa hyvä. you for Kiitos puheenjohtaja. Tämä on tärkeä aihe siksi, että kalastussopimusten ulkoinen ulottuvuus usein liittyy kehitysmaihin, sellaisiin maihin, jotka ovat hyvin riippuvaisia kalakannoista. Ja siksi olen hyvin iloinen siitä, että kehitysvaliokuntana saimme kirjoittajista lausunnon. me pidämme hyvänä sitä, että otetaan mukaan tästä ulkoisesta ulottuvuudesta puhuva osio. Siinä puhutaan kestävästä kumppanuuksellisesta sopimuksesta ja siitä, että kunnioitetaan paikallisia kalastusjärjestöjä. Nyt ensimmäistä kertaa muodollisesti säädellään tätä kysymystä ja se on hyvin tärkeää. Meillä on keskiössä neljä painopistealuetta. Ensinnäkin on tärkeää, että politiikka ajetaan johdonmukaisesti. EUn on noudatettava sitoumustaan kestävän kehityksen tukemiseksi kalastuksen alalla kehitysmaissa kaikissa poliittisissa toimissaan. On otettava huomioon vaikutus kalastuksen kehitysmaissa. Ajattelen tässä erityisesti kehitys- ja kauppapolitiikkaamme. Toisena seikkana meille on hyvin tärkeä avoimuus, tilivelvollisuus ja se, että osallistetaan eri sidosryhmät. Nämä asiat on otettava huomioon EUn kalastuspolitiikassa suhteessa kolmansiin maihin. Täällä ilmeisesti juuri tervehditään iltapäiviltä tulevia vieraita. Keskeytänkö hetkeksi vai jatkanko vain? If you, because of the time, you keep okay. talking, we'll... Niin, jos nyt vaan puhutte he istuvat paikoille, niin sitten esittelemme tämän valtuuskunnan. Ehkä näin on parempi. Koska komissaari kerran on tulossa ihan kohta, joten ole hyvä vain jatko, Maria. Going on. No jatkan siis. Toinen seikka, avoimuus, tilivelvollisuus. Kolmas seikka, lausunnossamme keskittyy siihen, että on suojeltava ekosysteemejä, kestäviä kalakantoja, kalakantoja, joiden on pysyttävä yli sen rajan, joka on pitkällä aikavälillä kestävän kalakannan raja. Koska mitä paremmat kalakannat, kalastajilla on näissä maissa, jotka ovat usein rannikkokalastajia. Mutta tärkeämpää on, että voidaan huolehtia kalakannoista, jotta niiden käytöllä voidaan elää tulevaisuudessa. FAO puhuu kestävästä pienimuotoisesta kalastuksesta ja vapaaehtoisesta ohjeistosta, ja se on hyvin tärkeää. Lisäksi neljäntenä kohtana – puhutaan sopimuksista kalastuslaivojen omistajien ja valtion välillä. Nämä jäävät kalastuspolitiikan ulkopuolelle ja on huolestuttavaa, että komissio ei järjestelmällisesti saa tietoa tällaisista sopimuksista. Me pahoin pelkäämme, että joissain oloissa tällainen saattaa johtaa epäreiluun kilpailuun paikallisten kalastusyhteisöjen kanssa kehitysmaissa ja olla ristiriidassa myös sen kanssa, mitä on kahdenvälisesti sovittu laivaston omistajien kanssa täällä Euroopassa. Tässä on kyllä paljon parantamisen varaa. Meidän on saatava enemmän tietoa siitä, mitä kaikkea tällä saralla tapahtuu. EUn alukset kalastavat paljon EUn aluevesien ulkopuolella ja kaikkia näitä toimia ei tiedetä, ei tiedetä miten laajamittaista tämä kalastus on, jotta saataisiin nyt kunnollinen käsitys näiden toimien laajuudesta. On tehtävä jotain, koska muuten emme näe minkälaisia kalakannat varsinaisesti ovat. Kalakannat vaeltavat pitkiä matkoja, emmekä pysty muuten saamaan kokonaiskuvaa enkä vaiku, emmekä vaikuttamaan asiaan. Tässä keskeisimmät seikat tästä lausunnosta. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Haluaako joku toinen kollega puheenvuoron tästä? Ei. Joten meillä on tämä lausunto siis. Aikaraja tarkistukselle on 24. syyskuuta kello 12. Äänestämme valiokunnasta 13. Maalisku- ö, lokakuuta kalastus on todella tärkeä ja ai hetkinen, anteeksi, Stefan de Beer komissiosta. En tiedä, että olette täällä paikan päällä. Te olette tehneet paljon työtä tämän asian parissa, kun on muutettu EUn kalastuspolitiikkaa. Olkaa hyvä, voitte kommentoida. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kalastuspolitiikan uudistuksen myötä Meillä on tullut joukko tärkeitä uudistuksia. Meillä on tiedepohjasta päätöksentekoa, kestävä kalastusta keskeisenä osana. Meillä on myöskin kantojen maksimi kestävä äh, tuotto. Meillä on hallintaa, meillä on valvontaa ja meillä on se periaate, että kaikki kalastuspolitiikan periaatteet unionissa, ne pitäisi päteä ulkoisesti. Paljon kiitoksia kommenteista. Näin me teemme. Tämä on hyvin tärkeää kehitysvaliokunnalle. Väkinän kuoressa ulkoiset toimemme ovat vaikuttavat globaalisti sääntöihin YKssa. Me pyrimme siihen, että meret olisivat osa kestävän kehityksen tavoitteita – me sovellamme sääntöjä myöskin kalastusasetuksissa tänä vuonna. Meillä on myös kahdenvälisissä sopimuksissa hyvän hallinnan periaatteita ja me pyrimme taistelemaan laitonta kalastamista vastaan. Tämä on tärkeää politiikan johdonmukaisuuden kannalta, joten innokkaasti työskentelemme kollegoiden kanssa kehitysosastolla. Olette kertoneet meille, mitä huolenaiheita saattaisi olla. ulkoisen kalastuslaivaston suhteen saattaa olla ongelmia, koska valvonta on vähäisempää. Yksityiset sopimukset esimerkiksi. Tähän liittyen me laadimme uutta lainsäädäntöä, joka lisää kalastuslaivastoon raportointi yksityisten sopimusten suhteen ja myöskin charter sopimusten mukaan, jossa kalastusaluksia luovutetaan kolmansille osapuolille – kansainvälisesti kalastuslainsäädäntö vähän sekavaa lippuvaltioperiaate sinänsä pätee, mutta kun aluksia äh, vuokrataan ulos, on epäselvempää, kuka on vastuussa mistäkin, joten teemme lisälainsäädäntöä. Turha sanoa, että uskomme, että nämä toimet ja kahdenväliset sopimukset niiden kannalta niissä hyvän hallinnan sopimukset ovat erittäin tärkeitä teidän työlle. Meillä on politiikkaa kummallakin puolella, joka vahvistaa toisia. Tämä on hyvä kumppanuus meille kaiken kaikkiaan. Kiitoksia. Tämä on tärkeä kysymys. Ollut pitkään tässä valiokunnassa yhteistyö on sujunut meidän välillämme varsin hyvin. Tarkoitus aikaraja on siis 24. syyskuuta, niin kuin sanoin, kello 12. Ja odotan innolla tulevia keskustelua aiheesta. Sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla kohtaan kahdeksan. Olen kovasti iloinen, että nyt käymme tärkeän keskustelun aiheesta. Me puhuimme hetki sitten aivan kestävän kehityksen tavoitteista. Hienoa, että nyt voimme keskustella tästä aiheesta, varsinkin koska tällä, tämä keskustelu on käymään yhdessä Saksan liittopäivien kollegan kanssa annan teille puheenvuoron hetkessä, että voit esitellä itsenäinen kolleganne ja sitten herra Stier voi kommentoida hiukan meidän parlamenttimme tekemästä työstä kestävän kehityksen tavoitteista tähän asti. Ja vankatta keskustelua siihen asti, kun komissio tulee paikalle, mutta me arvostamme kovasti yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa ja olemme iloisia, että olette juuri halunnut tulla meidän valiokuntamme vierailulle – tällä tärkeällä viikolla, kun pidetään tärkeä YK-huippukokous kestävän kehityksen tavoitteesta perjantaina lauantaina tekstihän tästä on jo hyväksytty, saimme kuulla ja me tulemme keskittymään sitten täytäntöönpanon puolen. Hienoa, että olette tullut, tulleet paikalle. Ehkä voisitte esitellä valtuuskuntanne. Olkaa hyvä. Ilman mikrofoni. Here we have interpreters, so everyone has to use... Meillä on tulkit, joten joudutte käyttämään mikrofonia, olkaa hyvä. <laughs> ja, vielen Dank, Kiitos. Oikein sydämestä kiitokset valiokunnan puheenjohtaja McAvan siitä, että sain kollegoideni kerran Saksan liittopäiviltä taloudellisen yhteistyön ja kehityspolitiikan valiokunnasta tulla tänne keskustelemaan – Oikein hyvää päivää omalta osaltani. Meillä sanotaan, että hyvään menee jonkun aikaa. No, meillä meni vähän aikaa ennen kuin pääsimme tänne valiokuntaan. Olemme ensimmäistä kertaa Brysselissä tällä vaalikaudella ihan liian myöhään, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan hän tavataan sanoa. On hienoa, että voimme käydä vuoropuhelua tänään näistä tärkeistä aiheista. On hienoa voida olla keskustelemassa kestävän kehityksen tavoitteista siis. Me totta kai hyvin tarkkaan ja mielenkiinnolla odotamme tämän päivän, anteeksi tämän viikon tapahtumia. Ja varmasti voidaan huomata, että kansallisvaltiot kuuluvat Eurooppaan ja yhdessä pitää siis ratkaista ongelmia. Haluaisin myös virallisesti kiittää kollega Litsiä, joka kääntyi kirjan kautta puolemme ja ehdotti, että tulisimme tänne valiokuntaan. On hienoa, että esitetään kutsuja myös kansallisille parlamenteille ja me mielellämme tänne tulimme. Tänään aamulla tapasimme jokamisen jäsen Mimitsan ja keskustelimme hänen kanssaan tietenkin niistä ongelmista, joita syntyy pakolaiskriisin kautta ja totta kai tietenkin myös koko Eurooppaan kohdistuvista paineista. Olemme keskustelleet tänä aamuna myös kestävän kehityksen tavoitteista. Todella nyt on kyse valtavasta suunnittelu- ja kuulemisprosessista, joka saadaan päätökseen. Tämä oli hyvin pitkä ja vaivalloinen tie ja prosessi. Tietenkin monia kysymyksiä on edelleen avoin ajatellen arviointeja, tarkastelumahdollisuuksia, mutta mielestäni on tärkeää, että kaikki maat ovat nyt velvoitettuja Tien, että tämä tavallaan tuki- ja vastaanottaja mentaliteetti, eteläpohjoinen ei ole enää keskiössä, vaan kaikki maat ikään kuin ovat kehitysmaissa. Ja tämä on hyvä lähestymistapa, koska tässä vaaditaan jotain kaikilta. Kaikilla on tässä oma vastuunsa. Voisi kulkee päätökseen, Me olemme seuranneet valiokunnassa tätä myös G7 asiaa. Ilmasto huippukokous tulee vielä ja teillä oli eurooppalainen kehityksen teemavuosi. Tämä oli mielenkiintoinen vuosi ja totta kai tässä on vähän aikaa vielä mielenkiintoisille asioille myös Pariisin huippukokous, mutta tämä oli mielestäni myös menestyksekäs vuosi. Tämä osoittaa myös, että usein tapahtumat vyöryvät meidän päällemme, kuten näemme nyt myös pakolaiskriisistä – ja meihin kohdistuu valtavasti vaatimuksia. Samantyyppisistä aiheista varmasti keskustelette kuin mekin saksalaisessa valiokunnassamme, miten autetaan kehityspolitiikan kautta. Kyllä taistellaan jo näitä pakolaisuuden syitä vastaan, mutta miten ajatellaan maita kuten Libanon ja Turkki, kaikki myös, miten nämä maat ovat joutuneet auttamaan. Tämän tyyppisiä keskusteluita siis varmasti meidänkin parlamentissamme. Sydämestä kiitokset vielä siitä, että me saimme olla täällä tänään. Mielellämme kuuntelemme keskustelua. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitoksia. Nyt pyydän herra Steeria puhumaan, koska tiedän, miten teidän liittopäivän toimivat. Mutta hän oli kuitenkin meidän pääesittelijämme, kun valmisteltiin näitä kestävän kehityksen tavoitteita. Hän se, tässä meidän kantamme ja sitten komission jäsen tulee hieman myöhässä, mutta varsin pian te olette jo tavannutkin hänet. So, um, he's coming. Hän on siis tulossa, mutta sen jälkeen hän puhuu hiukan, sitten on laaja keskustelu, toivottavasti on aika antaa myös teille ja kollegoille puheenvuoro herra Stier. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Toitan myös tervetulleeksi Bundestagin vierailijaryhmän Brysseliin seuraamaan kokoustamme, keskusteluamme komissaari Mimitsan kanssa. Itse asiassa marraskuussa viime vuonna parlamentti hyväksyi päätöslauselman pyytäisin panemaan mikrofoninne pois päältä. Niin Saksa muuten löytyy kanavalta yksi. Kanava yksi on Saksaa, jos seuraatte tulkkausta. Joten pyydän teitä aina sammuttavan mikrofonin, muutoin äh, täällä syntyy tästä vähän ylimääräistä hälyä. Kiitos puheenjohtaja. Niin sanoin tässä, että marraskuussa viime vuonna Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, joka jossa määriteltiin parlamentin kanta uuden globaalin kehityksen puitteista 2015 vuoden jälkeen. Ja näin parlamentti halusi myös vaikuttaa ja antaa oman panoksensa yhteiseen EU-kantaan. Viittaan tällä neuvoston päätelmiin joulukuulta. Ja kuten tiedätte, tässä on käyty hallitusvälisiä neuvotteluita tämän jälkeen New Yorkissa, kunnes sitten asiakirja sitä lopulta sovittiin. Tässä parlamentin päätöslauselmassa me jo korostamme, kuinka tärkeää on ottaa mukaan kansallisparlamentit. Meillä on ihan oma viittauksensa tähän asiaan. On todella tärkeää, että kansallisparlamentit otetaan mukaan ei vain täytäntöönpanon vaiheessa, mitä tulee kestävän kehityksen tavoitteisiin, vaan myös ihan varhaisessa vaiheessa, kun määritellään painopistealueita ja luonnollisesti mainitsemme tässä kansan parlamenttien roolin, samoin kuin paikallisia alueviranomaisten roolin. On erittäin hyvä, että tänään käymme tätä keskustelua liittopäivien edustajien kanssa. Uskon, että yksi avainkysymys, jota korostettiin päätöslauselmassa, oli, että Euroopan parlamentti oli tyytyväinen siitä, siihen seikkaan, että uusien puitteiden pitäisi olla yleismaailmalliset universaalit. On, tässä on valtava ero aikaisempiin kestävän kehityksen tavoitteisiin, joita sovellettiin vain kehitysmaihin. Tämä käsitteellinen muutos oli merkittävä. Ei ole kyse enää vain siitä, että rikkaat maat antavat kehitysapua kehitysmaille, vaan pikemminkin kyse on siitä, että on sellaiset yleismaailmalliset tavoitteet, joiden pitäisi koskea kaikkia YK jäsenvaltioita ja ne koskevat silloin myös kaikkia eu jäsenvaltioita luonnollisesti keskusteluissa, joita nyt New Yorkissa tullaan käymään niin sen jälkeenkin avainkysymys tulee olemaan kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon puoli, joten nyt on tämä huippukokous tulossa YKssa. Ikävä kyllä asiakirja, josta on onneksi on sovittajan asiakirjassa, että viime hetken neuvottelulta ei tule. Uskon, että paljon huomiota tullaan kiinnittämään siihen, miten täytäntöön pannaan kestävän kehityksen tavoitteita. 17, 17 tavoitteista on sovittu. On saanut sellaista tietoa, että me odotamme, että kehitetään indikaattoreita ja ei ole väärin Näitä saadaan jo ekosokista ensi vuoden maaliskuussa. Se tulee olemaan seuraava ratkaiseva vaihe, vaikkakin, vaikkakin tämä on tietysti teknistä työtä, kun valitaan indikaattoreita, mutta tähän liittyy myös oma poliittinen puolensa. Nyt komissaari on tulossa, joten ehkä minun pitäisi jatkaa puheenjohtajan jälkeen päin tästä aiheesta vielä. Don't worry, Commissioner. We know that's a... Uh, niin, ei mitään hätää, herra komissaari. Tiedämme, että teillä on kovastakin kieltä näinä aikoina. Kiitoksia mm, Pavel tästä johdannosta. Nyt ehkä kuuntelemme komission jäsentä. Me olemme siis sopineet tekstistä, se on hyvä asia, mutta olen hieman huolissani siitä, että se seikka, että olemme sopineet tekstistä, tarkoittaa myös sitä, tai missä, miten vakavissaan hallitukset ottavat tämän? Tiedämme, että on ongelma 17 ää, äh, tavoitteen ja 169 alitavoitteen välillä. Valitsevatko hallitukset itselleen mieluiset? Ehkä omat hallituksemme saat kokea pienen sokin Ei ole kyse vain Keniasta, Funsta, vaan Saksasta, Italiasta, Kroatiasta, teistä kaikista. Teillä pitää olla myös tällainen kestävän kehityksen tavoitteiden suunnitelma. Mitä te aiotte tehdä? Paljonkin kansallisessa parlamentissa tullaan käymään ja vetämään vastuuseen täytäntöpana kysymyksestä omaa hallitusta. Tärkeää on, että nämä puitteet ylittävät meidän työmme täällä Devessä ja koskevat koko kestävää kehitystä, ympäristöpolitiikkaa ja ilmastonmuutosasioita, joten täällä, tämä on valtava poliittinen haaste politiikoille, jotka usein, en tiedä miten teillä on liittovaltiossa, valtiossa, liittovaltiopäivillä, mutta me tavallaan kaikki toimimme omissa siiloissamme ja meidän pitäisi nyt yhdistää voimamme. Ja uskon, että molemmat tässä sanoittekin, että linkki pakolaiskriisiin, välillä on, et, tai syynä tähän on yhteisen politiikan puute ja se on syntynyt tätä kriisiä juuri. Arvoisa komission jäsen, kiitoksia, että tulitte paikalle. Tietenkin täällä on normaali valiokunta koolla, mutta täällä on myös liittopäivien edustajia. Te olette jo tavannutkin heitä. Te ette voinut osallistua täysisuntoon viime viikolla, koska olette Afrikassa. Silloin keskustelimme New Yorkin valmisteluvaiheesta. Odotamme mielenkiinnolla teidän puheenvuoron. Olko, olkaa hyvä. Thank you very... Paljon kiitoksia. Kunnianarvoiset parlamentin jäsenet, Saksan liittopäivien kehitysvalikunnan jäsenet, tapamme vain muutamaa päivää ennen sitä, kun me tämän valtavan päätöksen, eli olemme hyväksymässä 23. kestävän kehityksen esityslistaa. Sellainen otsake sillä on. Vaikka edistystä on tapahtunut millennium-tavoitteiden saavuttamiseksi, kansainvälinen yhteisö kohtaa vielä valtavia haasteita. 1,2 miljardia ihmistä yhä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Yli 800 miljoonaa ihmistä näkee nälkää. Yli niin 700 miljoonaa ihmistä ei saa turvallista juomavettä. Sadat miljoonat ovat työttömiä. Mukaan, mukaan, mukaan lukien monet nuoret. Planeettamme luonnonvarat ovat vähentymässä. Energiaturvallisuus on vaarassa ja ilmastonmuutos on lähellä pistettä, jolla ne takaisin paluuta. Ja kun puhun tänne komission jäsenehdokkaana viime vuonna, viittasin jo 2015 jälkeisen kehityksen agendan edistämistä keskeisenä prioriteettina. Oli selvää, että prosessin tulos ratkaisisi olennaisesti, onnistuuko, onnistummeko saamaan planeetamme vauraalle polulle. Olemme kattaneet paljon pohjaa. Kiitämme teitä kaikkia rakentavasta roolista, Euroopan parlamenttia kiitän tuesta ja tätä kehitysvaliokuntaa erityisesti kautta prosessin. Kiitos päätöslauselmista, jotka tukevat huippukokouksia ja konferensseja. He ovat olleet ratkaisua EUn kannan muodostamisessa ja globaalin keskusteluun muokkaamisessa. Tämä on merkittävä askel eteenpäin. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tarttua haasteisiin ja päästä eroon köyhyydestä lopullisesti ja edistää kestävää kehitystä. Tämä on virstanpylväs kansainväliselle yhteisölle ja EUlle, joka on sitoutunut alusta lähtien kunnianhimoiseen lopputulokseen. Tämä uusi agenda on kolmen vuoden ennalta näkemättömän ison pro- prosessin tulos. Tässä mukaan sisäänrakennettu heinäkuun niin kutsutun Addis Abebaan toiminta-agenda. Ja tässä mukana avoimen kestävän kehityksen työryhmän tavoite ja Rio 2020 plus kokouksen tulokset ja myöskin millennium kehitystavoitteet. Prosessi on leimannut se, että kaikki ryhmät ovat olleet aivan poikkeuksellisesti mukana. Kansalaisia kuunneltiin kautta maailman ja heillä oli mahdollisuus sanoa, minkälaista maailmaa me haluamme. 2030 agendassa on monta tekijää, joita EU on voimakkaasti ajanut. Muun muassa kattava integroitu kestävän kehityksen tavoitteiden joukko ja 169 niihin liittynyttä tavoitetta. Määrä ei ole ehkä sitä, mitä me halusimme. Mutta tavoitteiden sisältö on. Tässä on tasapainoon integroitu lähestymistä taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöulottuvuuksiin, joita kestävällä kehityksellä on. Jos kaikki nämä täytäntöön panevat Niillä on valtava mahdollisuus muuttaa ympäristöämme. Sukupuolta ja ihmiset, oikeudet ja ihmisoikeudet, oikeusvaltion periaatteet ja vastuulliset instituutiot ovat osa tätä. Nämä ovat eu panosta, kuten se, että me emme halua jättää ketään jälkeen. Neutraalisuus ja erittely ovat olennaisia muutostekijöitä. Jokaisella maalla ja muilla sidosryhmällä on vastuunsa yhteistä esityslistalta. Tavoitteet vaihtelevat maiden ja osallistujien olojen ja kykyjen mukaan. Keinot ja glo- globaalit kumppanuudet esitellään selkeästi ja tässä siirrytään selkeästi uuteen tarinaan, jossa hyvä hallinta on ytimessä. Kotimaisten toimien ja uudistusten merkitys on tärkeää. Politiikan merkitys on tärkeä ja sitoutuminen politiikan koherenssiin. Ja tässä todetaan, että Addis Abeban lopputulemat ovat tärkeä osa uutta agendaa. Sovimme myös siitä, että seurataan paljon voimakkaampaa ja integroidumpaa nämä mekanismit toimivat kansallisella, alueellisella tasolla. Me voimme olla ylpeitä EUn panoksesta. Meillä on vahva yhteinen kanta. Ja se on ollut eroaikaisempaa. Meillä on erittäin vaikutusvaltainen rooli. Olemme rakentaneet siltoja, olemme puolustaneet näkemyksiämme ja prioriteettejamme. Ja voin taata, että olen päättäväinen. EU pysyy yhtenäisenä ja sitoutuneena globaaliseen solidaarisuuteen ja kestävään kehitykseen niin kotona kuin ulkomailla. Meillä on jo hyvä tarina kerrottavana. EU ja sen jäsenvaltiot ovat maailman suurimpia virallisen kehitysavun antajia. Meillä on kollektiivinen päätös saavuttaa YK 0,7 prosentin BKT-tavoite kehitysavulle 2030 agendan puitteissa. Ja valitettavasti olemme ainoita, jotka uudelleen sitoudumme tähän tavoitteeseen Norjan kanssa. Ja meillä on erityinen sitoutuminen vähiten kehittyneisiin maihin. Ja nostaa se, ja nostaa se 0,15-0,20 prosenttiin tulosta ja päästä 0,70 agendan toiminta-aikana. Me olemme maailman avoin suurin markkina maiden tuotteille ja haluamme sitä kehityspolitiikan koherenssia. Ottaa huomioon kehitystavoitteet kaikilla politiikkalohkoilla. Mutta voimme tehdä enemmän, voimme toimia paremmin. Meidän täytyy hyödyntää sitä nostetta, joka nyt on. Meidän täytyy miettiä täytäntöpanosta aitoihin muutoksiin. Kääritään hihat ja tehdään näistä kehitystavoitteista – uuden toiminta esityslistamme osia päivittäisellä tasolla kaikissa kumppanuusmaissa. Tehokas täytäntöönpano ei ole automaattista, vaan vaatii globaalia kumppanuutta. Parlamentit, hallitukset, kansalaisyhteiskunta, tutkijat, yksityiset kansalaiset. Kaikilla parlamentilla on roolinsa uuden agendan kommunikoinnissa, politiikan johdonmukaisuuden esittelyssä täytyy miettiä, miten yhdessä toteutamme tämän agendan politiikan ja toimien kautta. Pitää arvioida prosesseja, saada hallitukset tilivelvolliseksi. Vankka seuranta- ja arviointijärjestelmä on tärkeää, jotta sitoumuksemme uskottavuus näkyy, samoin se, että olemme sitoutuneet kansalaisillemme. Järjest- Teemällinen datan keräys ja analysointi alusta lähtien erityisesti paikallistasolle on kriittistä agendan onnistumisen kannalta. Täytyy työskennellä, että saamme luotettavaa harmonisointua dataa ja on toimista. Lopuksi muistuttaisin teitä siitä, että yhteinen vastuu ja universaalisuus myös merkitsevät, että uutta agendaa täytyy, sen täytyy täysin heijastua EU-politiikassa. Meidän pitäisi johtaa esimerkillä. Yhdessä komissaarikollegoiden kanssa mietimme, miten pitää reagoida 2013 agendaan mahdollisuuksiin ja miten voimme parhaiten ottaa huomioon kestävän kehityksen tavoitteet EU-sisä- ja ulkopolitiikkiossa. Olemme valmiita täytäntöpanemaan 2030 politiikkaa omassa politiikassa ja autamme muuta tekemään samaa. Omat ideamme näkyvät paljon yksityiskohtaisemmin lähiviikkoina päivän keskustelun pohjalta. Mutta haluan jakaa pääelementit kanssanne heti. Niiden täytyy olla osa reaktiotamme. Ensinnäkin meidän täytyy ottaa kaikki mukaan. Meidän täytyy olla laaja kuuleminen, ottaa mukaan kansalaiset, jäsenvaltiot, kumppanimaat, mukaan lukien parlamentit ja paikallisviranomaiset, kansalaisyhteiskunnat, yksityinen sektori – on täytyy muostoilla kattavalla tavalla politiikan reaktion yleiset suuntaviivat kautta politiikan rintaman sisäisesti ja ulkoisesti. Ja meillä tarvitaan enemmän politiikkaspesifiä reaktioita avainalueella, mukaan lukien päivitys kehityspolitiikasta. Meillä on jo vahva politiikka, kehitys ja eurooppalainen kehityskonsensus ja muutosagenda – täytyy pitää huolta, että me arvioimme näitä uudelleen, että nämä uusien tehtävien ja haasteiden mukaisia, että 2030 agenda tuovat mukaan. Meidän täytyy arvioida uudessa parlamentin kanssa, niiden parlamenttien kanssa, tarvitseeko näihin puuttua uudelleen ja miten parhaiten 120-30 agenda toimimaan kautta politiikkalohkojen. Kuten näette, että maailma on kunnianhimoinen. tämä toteutuu vain, jos meillä on saavutonta yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa. Odotan läheistä yhteistyötä tulosten aikaansaamiseksi alkaen päivän keskustelusta. Kiitos. Well, thank you, Commissioner. Just to say, colleagues, kollegat, tässä olemme saaneet varsin hyödyllisen asiakirjan, jossa selitetään me, menetelmistä, miten tätä on tarkoitus kaikkia täytettyön panna. Toivottavasti Bundestagin edustajatkin ovat saaneet tämän. Ai, ette ole vielä saaneet. No, niin kuin mä sanoin, on ratkaisevan tärkeää, että kansalliset parlamentit täytäntöönpanet myös näitä tavoitteita on, sen varmistamme, että kopio tulee teillekin. Joten kollegat, nyt minulla on MEP-puhujallistalla annan puheenvuoron Völille ensin ja sen jälkeen, jos joku kollegoista Bundestagista haluaa puhua. En näe teidän nimiänne, joten paljon aikaa ei tulla, tulla, tule olemaan, koska on vain 14 minuuttia jäljellä. Pitäkää niitä nimulappujanne ylhäällä. Olen nähnyt teidät, Ruvapov. Ja, ähm. Kiitos paljon puheenjohtaja. En puhu pitkään. Mielelläni antaisin kollegoille mahdollisuuden käyttää tällä puheenvuoron. Haluaisin vielä kerran vain painottaa sitä, että kyse on todella kunnianhimoisesta toimintasuunnitelmasta ja todella tämä työ voi onnistua, jos kaikki toimijat saadaan mukaan, valtio, kansalaisyhteiskunnat, yritykset, tieteen maailma. Kansalaiset kaikki on saatava yhteistyöhön. Tässä sanotaan, että 2030 agendaa ajaa globaalin kumppanuuden henki. Tämä aivan parhaiten ilmaisemista on kyse. Tämä lahjoittajan vastaanottajan ensimmäisen, toisen, kolmannen maailman jako, tämä puretaan. Ja nyt kaikilla on yhteinen vastuu. Kaikilla meillä ihmisillä on oma tai yhteinen huoli tästä planeetasta. Mutta tämä ajatus henki tarvitsee nyt lisätyötä. Jotkut maat ovat tehneet osan tästä työstä, toisia ei. Ja tietenkin on hyvin vaikea, tämän ehkä suurin haaste, että tässä on tällaisia alatavoitteita niin paljon. Tietenkin jos ajatellaan tarkastelumekanismeja, pitää löytää jonkinlainen hyvä tapa huolehtia siitä, ettei synny liikaa byrokratiaa, vaan todella saada mahdollisuus luoda kannustimia, joiden kautta voidaan toteuttaa nämä tavoitteet. Haluaisin päättää puheenvuoroni tähän. Minulla on monia kollegoita mukana. Toivon, että he voivat myös ehtiä käyttää puheenvuoron. Kiitos paljon, että saimme olla täällä. Yes, thank you very much. We have a lot of... Kiitos, todellakin on paljon, joten puolitoista minuuttia ehkä vain voidaan antaa puheaikaa. Onko vielä jotakin sanottavaa, koska te puhuitte niin lyhyesti, joten jostain ihan nopeasti lyhyesti lisättävää, niin sen jälkeen jotakin meppejä ja sitten vielä Bundestagin herästiä ensin. Thank you, Madam Chair, and welcome to the... Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa tähän valiokuntaan ihan lyhyesti sitten. Sanoisin vain, että arvostamme kovasti työtä, mitä komissaari ja hänen tiiminsä on tämmöistä tehnyt, kun EU on saavuttanut huomattavia tavo- tavoitteita näissä neuvotteluissa. Nyt täytäntöpano on avainasemassa. Minulla on ihan lyhyt kysymys tästä. Ehkä komissaari voi hiukan vastata tähän laajemmin. Ensinnäkin te otitte jo esille, kuinka tärkeitä hyvä hallintotapa tavoite 16 on. Siinä puhutaan rauhanomaisista yhteiskunnista. Siinä viitataan myös yhteyteen rauhaan ja rauhan ja turvallisuuden ja kehityksen välillä. Ja uskon, että tämänhetkinen pakolaiskriisi vain vahvistaa tätä käsitystä, miten tämä tulee vaikuttamaan täytäntöönpanon, kun tämä uusi globaali agenda saadaan aikaan prioriteeteista EUn kehitys-yhteistyöpolitiikassa? Sitten toinen kysymys tietenkin liittyy hallinnointiin EU:ssa, kun uudet tavoitteet ovat universaaleja, jotka sovelletaan myös EU-jäsenvaltioihin. Miten EU aikoo hoitaa tämän asian, esimerkiksi raportoinnin ja seurannan ja valvonnan täytäntöönpanokysymyksessä? Miten tämä, nämä kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat 28 jäsenvaltiossa. Sitten vielä lopuksi täytäntöönpanon kohdalla tiesimme, että tässä on ratkaisevan tärkeää saada uusiutunutta maailmanlaajuista kumppanuutta, ja tässä myös nousevien talouksien rooli on tärkeä. Me luotimme sen varan, että voitaisiin lisätä näiden talouksien osuutta. Nyt kuitenkin Brasiliassakin on taantumaa ja vaikeuksia on Kiinassa, puhumattakaan vaikeuksista meidän yhteistyössämme Venäjän kanssa. Joten miten tämä kaikki tulee vaikuttamaan tähän uusiutuneen uusituneeseen globaalin kumppanuuteen. Sitten puhuja jokaisesta poliittisesta, poliittisesta ryhmästä, sitten liittopäivien kollegat. Noise Görens. Norbert Gör, ensin. Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että liittopäivien kollegat ovat täällä tänään. Mielestäni tämä on hyvä esimerkki varmasti muille kollegoille muista jäsenvaltioista, että saadaan läheisempää yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kesken juuri kehityspolitiikassa. Oikein sydämellisesti haluaisin Ivo Stiiriä kiittää hänen mietinnöstään kestävistä kehitystavoitteista. Euroopan parlamentti on edistynyt hyvin ja lisäksi komission sen Mimitsa ja aikaisempi komissiosen Piipaus ansaitsevat kiitokset. Parlamentissa viime vuosina on tehty hyvää valmistelutyötä ja nyt on saatu hyvä tulos aikaiseksi. Minulle on ihan sama, oo, puhutaanko 17 vai 16 tavoitteesta, mutta uusi filosofia on tärkeä. Kollega sen esittelikin, uusi filosofia on reilu maailmanlaajuinen kumppanuus – on ratkaisevan tärkeää, että tällainen ajattelu, jako pohjoisen ja etelän, pohjoinen lahjoittaa eteläinen vastaanottaja, tällaista ajattelua ei voida enää jatkaa. Nyt kun kollegat ovat täällä, liittopäivältä haluaisin sanoa kehityspolitiikan uskottavuudesta. Jotain 15 vuotta sitten päätettiin, että pyritään tuohon 0,7. Myös Saksa näin päätti 15 vuotta sitten. Nyt olemme 0,4 prosentissa ja viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana ei ole oikein tapahtunut edistystä riippumatta hallituksen väristä. Kehitysyhteistyö valitettavasti saa liian vähän lobbausta taakseen. Syyrian tapahtumat ja pakolaiskriisi nyt antavat meille hyvän mahdollisuuden selkeästi osoittaa, että kehitystyön kautta voidaan puuttua pakolaisvirtojen syihin – meidän pitäisi käyttää tätä tilaisuutta hyväksemme. Siksi meidän on kotona Saksassa ja Euroopassa vakuutettava ihmiset siitä, että kehitysyhteistyövarat ovat käytettyjä varoja. Kiitos. Yes, thank you. I should explain to our colleagues. Kiitoksia. Ehkä mitä riittää. tässä ST on EPPstä, herra Noises SD-ryhmästä ja eh, puheenjohtaja Schalke liberaaleista. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. En ollut paikalla, mutta sain puhelimessa viestin ja kuuntelin puhelimen kautta herra Mimitsan viestiä. Se oli varsin vaikuttavaa. Puhutte päättäväisesti. Onnittelen teitä ja kiitän teitä. Täytyy sanoa, että Euroopan Euroopan on tehnyt työnsä suht hyvin. Hallinta on toiminut varsin hyvin komission tasolla, ulkosuhdepalveluissa – teette kaikkenne, jotta saataisiin niitä tuloksia, joita nyt on saavutettu. näemme myös, että, että ei EU kaikkea voi tehdä. Julkinen sektorikaan ei voi kaikkea tehdä, mutta jokaisen on kannettava taakkansa. Erityisesti EUn rahoituksen suhteen komissiolle yksin tästä valtavasta rahoitushaasteesta, joka edessä – ajatellaan, että jos oltaisiin saavutettu 15 vuotta sitten ilmoitettu 0,7 prosentin tavoite, eh, josta äsken puhuttiin, emme olisi nykytilanteessa. Muistakaapa Schulzin puhe, puhemiehen puhe viime torstaina. Hän vetosi jäsenvaltioihin, jotta rahoitettaisiin tämä rahasto, jonka pitäisi auttaa Jordania, Turkkia ja Libanonia – ja pakolaisleirien kustannukset saataisiin. Olemme prosentissa, yhdessä sadasosassa vaadittuja varoja. Mutta totta kai ongelmien tarttuminen, jos ongelmien juuriin tartutaan, se tapahtuu tuolla alueella. Kymmenet tuhannet ihmiset tulevat seuraavana viikkoina saapumaan Eurooppaan. On sinä tusina maita, joiden, jotka vastuunsa kantavat, muut laittavat kädet korville. Sitä emme voi hyväksyä. Se, mitä te ehdotatte, ja, ja kuten kollegat tänään istunnossa olivat sanoneet. Meille on kunnia saada teidät vieraaksemme tämän kokouksen, Haluaisin ehdottaa teille jotain liittopäivien edustajille, mitä jos velvoitettaisiin jäsenvaltiot siihen, että oltaisiin tilivelvollisia tähän valiokuntaan, jos ei pidetä kiinni näistä sitoumuksista, joita on tasolla on tehty. Olisi varmasti hyvä, jos ei katsottaisi ainoastaan niitä sitoumuksia, jotka – tehdään, mutta olisi hyvä, jos tämä valiokunta pääsisi käsittelemään niitä tarkemmin, koska nämä tyhjät lupaukset eivät käy enää päinsä. Vuonna 2015 tavoitteena oli 0,7 prosenttia kehitysapuun. Näin sovittiin. Nyt lykätään tämän vuoteen 2030. Ja silloin, jos se mitä oli tapahtunut, sanotaan, että no sitten 2050. jatkuvasti vain siirretään asiaa eteenpäin. Tätä ei voida hyväksyä. Ehkä uudenlainen työmenetelmä olisi tässä mahdollinen. Ehkä voisimme tässä tehdä yhteistyötä. Well, that's food for thought. Um, tuli ajattelun tästä Lola Sanchez Guesta. Kiitoksia, Linda. Kiitän teitä komission ja että tulitte paikalle tänään. Uskon, että kaikkein tärkeintä on olla tietoinen siitä, että tämä agenda on todellakin yleismaailmallinen. Ehkä joskus pääsemme tästä äh, hyvän tahtoisuudesta, joka on kehitystyössä politiikkaa. Olemme tietoisia siitä, että kaikilla on huomattavan tärkeä vastuu. Tämä ei ole vain etelän kysymys, vaan meillä on paljon vastuuta täällä rikkaissa maissa. Mutta vielä lisäksi vastuu on yhteistä, mutta se on jotenkin eriytetty, koska me täällä Pohjoismaapallolla olemme rikastuneet etelästä historiamme aikana. Agendan yleismaailmallisuus velvoittaa myös johdonmukaisuuteen ja tässä pitää täyttää 208 Lissabonin sopimuksesta nämä lait olemme itse laatineet itsellemme. Me emme voi jatkuvasti jatkaa kauppa- ja niin kuin ennen, joten tämän uuden agendan pyrkimyksiä pitää nähdä kansallisena ylikansallisena tavoitteena ja pitää myös harjoittaa valvontaa täytäntöönpanossa. Olemme sitä mieltä, sen pitää olla avointa, osallistavaa. Kansallisyhteiskunnalla pitää olla oma roolinsa. Jos emme ole johdonmukaisia, uskon, että tässä epäonnistutaan. Minulla on kaksi konkreettista kysymystä teille, komissaari. Haluaisin tietää, mitä toimi, mihin toimiin ryhtyä, jotta voidaan valvoa EUn kansallisen kaupan politiikan, että se ei heikennä ja jatkuvasti estä näitä kehitysyhteistyötavoitteita, tavoitteita ja aivan erityisesti voidaanko jollakin tavalla varmistaa, että joskus täyttyvät nämä ihmisoikeuslausakkeet kauppasopimuksissa, joita me aina jatkuvasti allekirjoitamme. Aiotteko te ottaa käyttöön jonkinlaisen valvontamekanismin, jotta tässä onnistutaan? Kiitoksia. Thanks, Lola. Kiitoksia Lola. Sitten Maria Hoibu vihreästä. Ja auchen herzliche... Niin, minäkin haluan toivottaa saksalaiset kollegat sydämellisesti tervetulleeksi. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Minulla on lyhyt puhu, puheaika ja haluaisin komission jäsentelle esittää muutaman kysymyksen. Totta kai mekin pidämme hyvänä sitä, että tällä viikolla on voitu hyväksyä 2030 tunnitelma uusi filosofia, kestävyys, sen merkitystä täällä painotettiin niin on tärkeää, että se on siellä mukana, mutta nyt retoriikka, kauniit sanat, siksi nyt tarvitaan myös toimintaa. Poliittinen koherenssi on tärkeä täytäntöönpanossa. Ajattelen tässä kiistanalaista kauppapolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa ja verokysymyksiä ja laittomia rahavirtoja. Tässä on valtavasti toiminnan tarvetta. Addis Abeban kertomuksessa esimerkiksi ei ole konkreettisia täytäntöönpanotoimia tällä alalla. Miksi EU ei esimerkiksi ole huolehtinut siitä, että Addis Abebassa saadaan verokysymyksiä hoitava yhteistyötä. Olisi välttämätöntä, että yksityistä alaa säädellään, jotta ettei voida ajaa voittoa jatkuvasti ristiriidassa kehitystavoitteiden kanssa. Ja miten Euroopan unionin pitäisi tehdä toimielin uudistuksia, jos halutaan johdonmukaisuutta politiikkaan? No, Safka on tässä johtavassa asemassa – Onko Devkossa sitten pieni osio tästä vastuussa vai asetetaanko tämä korkeammalle tasolle vaikka Timmermansin käsiin, jotta kauppa, ulkopolitiikka, kaikki tasot, kehityspolitiikka mukaan lukien, ympäristöpolitiikka myös, kalastuspolitiikka, sitähän keskusteltiin aikaisemmin, ja maatalouspolitiikka, että kaikki nämä asiat nähdään yhteydessä. Mielestäni tässä komission sisälläkin pitäisi tehdä muutoksia. Onko tässä jotain suunnitelmia? Thank you. And last in the round of... Kiitoksia sitten vielä Ignazio Corrao EFDstä. Presidente, buon pomeriggio commissario Mimic ja benvenuti a... Kiitoksia. Hyvää iltapäivää, herra Maritsa. Tervetuloa Bundestagin edustaja. Olen kuullut komissiolta, teillä on oikea lähestymistapa ja kunnianhimo tässäkin on oikea. Tavoitteita olen tarkastellut. Voimme totta kai tavoitteiden kanssa olla samaa mieltä. Olisi substantiaalisesti mahdotonta kaikkea saavuttaa. Tässä on lista toiveita asiasta, joita me pidämme. Mutta jos täytäntöönpanoa miettiä, ja, mm, jos ajatellaan, että pitäisi korjata väärää kautta, kauppapolitiikkaa tai monikansallisia yrityksiä, jotka toimivat väärin kehitysmaissa, miten se tapahtuisi. Ja totta kai täytyy miettiä paremmin, mitä kotivaltiossa tapahtuu, koska meidän aggressiivinen politiikka johtaa kehityksen hidastumiseen ja sitä on vaikea hillitä. Haluaisin myös nähdä lisäsitoumuksen isävaltiolta. Ragörens puhui siitä, että pitäisi asettaa paineita, että 0,7 prosenttia ja saavutettaisiin. Minä mietin, että nyt kun käydään vilkasta keskustelua pakolaisista, ihmiset miettivät maahanmuuttoa, ja näemme selkeän kytköksen suurten maahanmuuttovirtojen välillä ja sitten sosiaalisten ympäristösyyden, taloudellisten syyden välillä. Miksi me kiinnitämme median huomiota näihin asioihin niin, että kehityspolitiikan omat politiikat tulisivat paremmin keskiöön. Tämä 0,7 BKT-tavoitteen pitäisi muuttua pakolliseksi. Se ei jäädä lain kuolleeksi kirjaimeksi, vaan muuttua lihaksi. Bundestag. Sitten Bundestagista neljä puhujaa. Luen nämä nimet. Rova Han, Handel, ha, Hansel, anteeksi. Sitten Rova Köhler, Köhler. Anteeksi, Rova Köfler siis ja sitten herra Kekrit, sitten herra Zeller. Ehkä voi itse tuosta nimensä. Neljä puhujaa siis. Ensin Rova Hansel. Which party is your <laughs> friend? Kertomus mistä puolueesta. Yeah, yes, thank you, Madam Chair. I also prefer to speak German. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun mieluummin saksaa, mä puhun näin nopeammin. Meillä on kunkin No, <laughs> no muistakaa että meillä on täällä tulkin. Niin, no ihan rauhassa. Haluaisin osallistua keskusteluun. Sehän lähti täällä jo liikkeelle ja kollega Görensin ehdotus on mielestäni oikein mielenkiintoinen. Voisimme pohtia sitä, koska jos ajattelen Saksan liittotasavaltaa, niin hallitustemme osalta on kyllä skandaali, että vaikka maamme on yksi rikkaimmista maissa, ollaan vielä 0,4 prosentissa vasta. Mutta samanaikaisesti haluaisin myös vähän varoitella sitä, että kehityspolitiikka ei voi mielestäni korjata epäonnistunutta politiikkaa monilla aloilla, joista on puhuttu ulkopolitiikka, kauppapolitiikka. Ja jos ajatellaan hienoa tavoitetta, että taistellaan epätasa-arvoa vastaan ja ajatellaan, miten valtavasti rikkautta on muutaman ihmisen käsissä – suhteessa köyhän väestöön, niin kyllä talous- ja kauppapoliittiset kysymykset olisivat tärkeitä. Tässä EU olisi keskeisessä roolissa, kun ajatellaan kauppapolitiikkaa, esimerkiksi nämä epäsopimukset. Me esittäisimme, että taloudellisia kumppanuussopimuksia ei tällä tapaa hyväksyttäisi. Afrikkalaiset maat vastustavat tällaista kiristystä EUn puolelta. Ja minä pitäisin hyvänä, jos ajatellaan, niin ehkä talousvaliokunnassa pitäisi keskustella kestävän kehityksen tavoitteesta ja kehityspoliittisessa valiokunnassa pitäisi keskustella kauppapolitiikasta. Näin pitäisi hoitaa nämä työsarat meillä, koska jos emme mitään muuta, niin mielestäni monet nämä asiakirjat ovat ihan turhia. Paljon enempää en ehdi sanoa näin, että tuo punainen tähti tuolla vilkkuu, mutta ilman talousjärjestelmämme muutosta ei kestävän kehityksen tavoitteisiin päästä. Heike Hensel vasemmista puolueista. Dilinkki. Well, thank you. Sorry, because it's your... Anteeksi, nyt tämä oliko tämän te, teidän vuorona, koska teidän pitää poistua kello viideltä. Sitten Rova Köfler seuraavaksi. Niin, kiitos oikein paljon omalta osaltani. Tulen sosiaalidemokraattisesta ryhmästä liittopäivillä. Kaikki kollegat puhuvat siitä, että kehityspoliittiset tavoitteet liittyvät kaikkeen politiikkaan. Meidän on lähdettävä konkreettisempaan puheeseen tällä viikolla. Hyväksytään kestävän kehityksen tavoitteet. Nyt puhutaan konkretiasta jokapäiväisessä työssämme. Kaksi alaa erityisen tärkeää mielestäni. Kauppapolitiikka jo mainittiin, se on yksi niistä. Mitä konkretiaa tässä nyt kaivattaisiin? Esimerkiksi kauppasopimuksen. Jos katsotaan tavoitetta kahdeksan ihmisarvoinen työ kaikille – jos suhtaudumme siihen vakavissamme, mielestäni ei ole mahdollista, että kauppasopimuksissamme ei käy se, että ison, ilon työnormit ovat siellä jossain syrjässä. Niiden pitäisi olla keskeisessä osassa kauppasopimuksissa, vaikka tämä joskus on hankalaa, kun puhutaan siitä, miten kauppasopimuksia noudatetaan tai ei – miten sääntöjä valvotaan, mutta tässä kohdin esimerkiksi konkreettinen täytäntöönpano olisi tärkeää, koska muuten tämä jää tyhjäksi kirjaimeksi eikä auta meitä kehittämään eteenpäin. Ja sitten rahoituskysymys toiseksi, siitä puhuttiinkin 0,7 tavoite. Minustakin on häpeällistä se, että vaikka me tässä nyt hiomme toisiamme, että vuonna 2030 päästään tuohon 0,7, mutta jos ajatellaan, mitä tänä vuonna nähdään tavoitteena EU ja Saksa myös täällä mainittiin, niin ei ole paljon saatu aikaiseksi. Toinen osio on veropako, verotuspolitiikka. Ei tässäkään voida katsoa Vanadisin veroaloitetta. Kyse on siitä, mitä tehdään monikansallisten yritysten verotuksessa – EUlla ja yksittäisillä jäsenvaltioilla on tässä suuri vastuu, samoin kuin siinä kun pohditaan, miten avoimesti toimitaan raaka-aineiden kaupassa. Konfliktimineraalikysymyksen ottaisin vielä esiin. Tiedän, että Euroopan unionissa on tehty päätöksiä tällä saralla jo, ja tämä on tärkeä asia. Sillä on vaikutuksia myös köyhyyden vastaisessa taistelussa ja taloudellisessa kehityksessä. Jos ei toimita nyt konkreettisesti, emme voi päästä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Toivon, että konkreettia onnistuu meiltä kaikilta. Kiitos. Um, thank you. Yes, on issues like conflict. Kiitoksia. Konfliktimineraalit kysymyksissähän omilla hallituksella on iso rooli ha- lainsäädännössä ja he eivät kärsi tästä paineesta, koska aina viitataan Brysseliin, mutta kuitenkin kysehän on kyllä ne hallituksesta. Olin juuri tässä neuvostossa ja kuulin miten hallitukset eivät halua allekirjoittaa näitä tavoitteita, eikä suinkaan ne mm, komissio. Sitten herra Kekerits, olkaa hyvä. Kekerits. Olen hyvä Kekerits, olen vihreän ryhmän jäsen. Tavoitteet hyväksytään New Yorkissa. Yksi on ehkä tyytyväinen, toinen ajattelisi, että enemmän olisi saatu aikaiseksi, mutta tärkeintä on se, että meillä on nämä tavoitteet ja nyt todella meidän velvollisuutemme on tehdä tässä kaikkemme, mutta pari seikkaa on muistettava. Meidän on selkeästi muistettava se, että nämä tavoitteet eivät luo uutta maailmaa. Useimmat tavoitteet olivat olemassa jo aikaisemmin ja siksi oli mielen, olisi mielenkiintoista tietää, miksi näitä ei ole täytäntöön pantu aikaisemmin. Useat kollegat ovat jo puhuneetkin epäsuoraan siitä, miksi tämä ei nyt ole vielä toiminut. Nämä tavoitteet ovat yksin niitä ei ole sidottu järjestelmään, luogisen järjestelmään. Siksi nyt selkeästi on nähtävä, että näiden tavoitteiden taakse tarvitaan tiettyä systematiikkaa. Tärkeimmät kysymykset on mainittu verotusjärjestelmät, talousjärjestelmät, näitä on muutettava globaalisti. Kauppajärjestelmä, se tarvitsee perinpohjaista muutosta, maatalous- ja kalastuspolitiikka, samoin globaalisti muutoksia on saatava aikaiseksi. Jos näillä kolmella saralla saadaan rakenteellisia uudistuksia aikaiseksi, muutoksia aikaiseksi, saadaan aikaiseksi se, mitä pidetään meidän uskottavuutenamme. Ja näin näihin tavoitteisiin päästään universaaleina tavoitteina. Lisäksi Euroopan pitää nyt lopulta lähteä liikkeelle siitä, että – kansainvälisissä kauppajärjestelmissä on kunnon säännöt, konflikti, mineraalit, raaka-aineet, tekstiiliteollisuus ja niin edelleen ja niin edelleen. Selkeää on se, että kestävän kehityksen tavoitteet onnistuvat, jos Pariisista saadaan kunnon menestys. Jos Pariisissa epäonnistutaan, onnistutaan myös kestävän kehityksen tavoitteiden osalta. Lyhyt kysymys komission jäsenelle lopuksi. Aamulla ja keskustelimme ja te sanoitte, että tämä koko agenda tulee tiukan valvonnan alaiseksi. Miltä tämä valvonta nyt näyttää, kun järjestelmä kuitenkin perustuu vapaaehtoisuuteen? Kiitos. Thank you, Mr. Zeller. Herra Zeller. Ja Mrs. Zeller, yes. Ja, mein Name ist Janne Zeller. Janne Zeller, kristillisdemokraattinen ryhmä liittopäiviltä. Olen iloinen siitä, että pääsimme keskustelemaan tänne teidän kanssanne. Pidän tätä keskustelua tärkeänä olen kuullut johdonmukaisuus, koherenssi sanan täällä monet kerrat tänä päivänä. On tärkeää, että parlamentit lähtevät tästä liikkeelle. Puhumme kestävän kehityksen tavoitteesta, ne hyväksytään. Ja tämä on tärkeä asia, kun ajatellaan, miten paljon tästä on keskusteltu, miten monet ovat tässä osallisena. Mutta omalta kannaltani ajatellen Saksan kannalta tätä, tätä kysymystä, niin tässä nyt ajatellaan nuoria ihmisiä, jotka – ovat saaneet hyvin paljon tietoa digitaalisen maailman kautta ja siksi tässä tarvittaisiin nyt jonkinlaista offensiivia, jos ajatellaan näitä kriisi, kriisipesäkkeitä. Yhdessä pitää tehdä niiden purkamiseksi jotain. 0,7 tavoite, siitä on keskusteltu monet kerrat liittopäivillä. Me emme luovu tästä tavoitteesta, mutta haluaisin kuitenkin lisätä sen, että jatkuvasti kiistelemme siitä, mitä kaikkea voidaan laskea mukaan tähän, että päästään 0,7 tavoitteeseen. Siksi mielestäni ei ole niin järkevää täällä esittää hallituksen syitä siihen, miksi tavoitteisiin ei ole vielä päästy. Entä eurooppalaisten solidaarisuus, erityisesti Euroopan parlamentin? Se olisi nyt puheenaiheena mielestäni erityisesti, kun ajatellaan pakolaiskriisin ratkaisemista. Meidän pitäisi toimia tässä yhteistyössä, koska tämä on haaste koko Euroopalle ei ainoastaan muutamalle maalle. Haluaisin myöskin kiinnittää huomionne siihen, että rahoituksen, jos ajatellaan Saksan kantaa, olemme tukeneet tätä finanssitransaktion veroa ja olisi hyvä, jos tässäkin löydettäisiin eurooppalainen vastaus. Kiitos. Okay, thank you. I have now... Kiitoksia vielä. Niin teillä on paljon kysymyksiä, mutta tiedän, että kollegat täältä poistumaan, joten nyt muut mepit ja sen jälkeen vastaukset, mutta pyydän teitä pitämään kiinni nyt minuutista puheaikana. Alex Havinats, Beatrice Herra, Hautala, Nelis Lai. Herzlichen Dank für Ihren Bericht zu den... Hyvä komission jäsen, kiitos tästä kertomuksesta tavoitteesta vuoteen 2030. Hienoa, että voimme tänään jo keskustella tästä Saksan liittopäivien kollegoiden kanssa. Keskeinen kysymys taitaa olla se, miten kriteerit ja valvonta toteutuu. Tämä on todella jännittävä kysymys ja kysyisin teiltä, mikä on teidän strategianne, jotta voidaan huolehtia hyvästä yhteistyöstä komission ja parlamentin, mutta myöskin kansallisten hallitusten ja kansallisten parlamenttien kanssa? Tässä on todella tarpeen löytää johdonmukainen lähestymistapa, löytää malli kansallisten parlamenttien kanssa, että voimme noudattaa sitä yhdessä, jotta kansallisesti ja Euroopan tasolla täytäntöönpanna näitä tavoitteita. Ähm, Javier Cuando uno viaja por África más allá de los congresos... Niin, ähm, nyt ollaan Afrikassa ollaan kaukana erilaista äh, ministeristä. Siellä on tällainen pysyvä äh, elefantien äh, hautausmaa sairaalta, jota ei ole koskaan käytetty tämmöistä varsin mielenkiintoinen tausta, kun on EUn lippukisalle liehuun, liehu, mutta kun ajatellaan meidän kehitysyhteistyön vetomustamme, mutta kuitenkin tällä alueella on paljon korruptiota, herra Minikon tuntee tämän alueen, ongelmana on, mikä prosenttiosuus saadaan näiltä hallituksilta, joita voidaan pitää kleptokratioina, ja nämä rakennelmat, mitä ne hyötyvät. Jotkut henkilöt saavat tämän osuuden itse omiin taskuunsa, miten EU pystyy toteuttamaan uusia koulurakennelmia. Kysymys kuuluu, jos ei ole olemassa mitään kontrollia avun suhteen, jota annetaan, niin se mitä teemme monin paikoin Afrikassa on, että rakennetaan hienoja tyhjiä rakennuksia, jotta paikallinen eliitti edelleenkin saa tämän vastaavan prosenttiosuuden itselleen ja varat menevät korruptioon. Sitten seitsemän, kohta 70 on varsin tärkeä kohta menossa Tämä on loistava kohta ja onnittelen teitä tästä, mutta jos ei olemassa minkäänlaista arviointia siitä, mitä tehdään ja miten se vaikuttaa jatkossa hyödyllisesti, niin silloin ei voida tehdä niin kuin nyt teemme. Siis rakennamme, jotta unohdettaisiin tämä rakennus ja taas sitten rakennetaan ja ylläpidetään tätä kautta korruptiota. Beatrice. Kiitoksia, Beatrice Vetera. Kiitoksia nyt haluaisin kyllä jo komissaria, mutta yksinkertaisesti haluaisin sanoa, että ei pidä unohtaa tämän agendan otsikkoa muuttaa maailmaa. Uskon, että tämä on avainasemassa. Miten me muutamme maailmaa, mitä meidän pitää muuttaa, jotta asiat todellakin muuttuvat. Ja tämä konteksti, jossa nyt olemme, voimme EU-ssa auttaa ihmisiä Tämä äh, kentällä tehtävä työtä on ratkaisevan tärkeä, muuten emme itse ole vakuuttavia. Siis kun ajatellaan näitä globaaleja ongelmakärsimystä, konflikteja, nälkää, sotia ja niin edelleen, mutta ennen kaikkea muuttoliike, radikaali ekstremismi liittyvät hyvin tähän työhön. Sitten maailman muuttaminen tarkoittaa sitä, että me pystyisimme EUna saamaan aikaan äänemme kuuluviin YKC, ja tämä tarkoittaa sitten sitä, että selkeästi ajattelemme asioista ja me voisimme saada tällaisen kestävän kehityksen neuvoston YKssa aikaan. Se voisi olla yksi tällainen konkreettinen toimenpide. Heidi. Kiitoksia Heidi Hautala ja Elis Lain. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti vain kommentti. Kaksi kommenttia. Komission jäsen. Taidat olla ainoa tässä keskustelussa suunnilleen mukaan lukien täysistunnon 2015 tuhatta jälkeisen tilanteen keskustelussa ja puhuu naisista ja tytöistä. Kiitän tätä siistä, mutta se on sääli, että monet ajattelevat, että sukupuoli, tytöt ja naiset on, on tärkeä asia, mutta jos puheaika on kortilla, niin ei sitä jaksta mainita. Rohkaisen teitä jatkamaan samalla linjalla tämän tärkeän ulottuvuuden ja kehityksen perusehdon kanssa – jos aikaa on, voisiko kertoa vähän enemmän, miten yhteiskunnan sukupuolien naisten ja tyttöjen rooli voidaan todella täytäntöön panna uusissa tavoitteissa? Sitten moni kollega on puhunut vastuuvelvollisuudesta eri muodoissaan. Muistutan teitä, että tässä valiokunnassa halusimme keskustella teidän kesäkuun kertomusta vastuullisuudesta, tilivelvollisuudesta – olisi hyvä idea niputtaa kaikki nämä asiat, kun puhumme kehityksen politiikkajohdonmukaisuudesta ja tarpeesta investoida enemmän ja pitäytyä sitoumuksissa. Schlein, and then Eric Jaffo, 20 seconds, yeah. Grazie, grazie Presidente, grazie al Commissario e un... Kiitos, kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen ja tervetuloa liittopäivien jäsenille Saksasta on tärkeää ja merkittävää, että EU on onnistunut puhumaan yhdellä äänellä neuvottelussa. Sitä me olemme pitkään jo halunneet. Hyvä, että jolla oli merkittävä rooli. Meistä kaikista tulee näiden tavoitteiden suurlähettiläitä ja omistajia. Uskon, että vieraimmekin ponnistelevat meidän kanssamme levittääkseen tietoa näistä uusista tavoitteista ja agendatavoitteista. Dramaattinen pakolaiskriisi muistuttaa meitä siitä, että elämme maailmassa on ilmastonmuutos on pahasti iskenyt, epätasarvon kasvu myös ympäristö ongelmat, jotka ovat maahanmuuton ydin syitä, joten on tärkeää, että jäsenvaltiot ovat valmiita korvamerkitsemään enemmän varoja näihin tavoitteisiin. Kaksi kysymystä. Haluaisimme tietää, miten komission pääosastot työskentelevät sen takaamiseksi, että EUn politiikka on johdonmukaista suhteessa usein tavoitteisiin, että kaikki politiikka marssii samaan tahtiin. Ja mikä on parlamentin rooli? Miten työskennellään YK kanssa tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi? Täällä komissio. Lyhyt kysymys komissiolla. Oletteko valmistelemassa strategiaa, mekanismeja, jotta voidaan johdonmukaisesti soveltaa käytännössä tehtyjä päätöksiä Sendassa ja Addis Abebassa ja muissa päätöksissä, joita tullaan tekemään muun muassa Pariisissa. Tähän meni vain 40 sekuntia. Kiitoksia. Nyt on valtavasti kysymyksiä. Puheenjohtaja, en tiedä kuinka joustavaa te voitte olla. Täytyykö teidän poistaa täältä jo kello viideltä? Uh, Olemme hyvin joustavia mutta en tiedä, onko lentoyhtiö niin joustava. Viisi minuuttia ehkä näin ajattelisin, mutta, mutta älkää pahostuko. Toimme läht- yritämme lähteä hiljaisesti. Entäs komissio vastaa teidän kysymyksiinsä ensin, koska hän jää sitten vielä toise, toista kohtaa varten. Ehkä ottaisitte nämä saksalaisten esittämät kollegojen kysymykset ja puhuitte siitä, miten EU-jäsenvaltiot tulevat tekemään yhteistyötä. Kiitoksia teidän kysymyksistänne, kommenteistanne, panoksestanne tähän ratkaisevaan vaiheeseen, kun yritetään muuttaa globaalia agendaa ja saada aikaan eurooppalainen äh, vastaus niin, että tähän 2030 agendaan. Puhuin kolmesta vaiheesta, kun olemme valmistautuneet tällaiseen kattavaan eurooppalaiseen reaktioon, mitä tulee kestävän kehityksen tavoitteeseen, julkinen kuuleminen, valka, asiakirjojen valtavirtaistaminen, täytäntöpano puolelle, niin sitten tulee tarkistamaan, ehkä muuttamaan avain strategisen kehityksen politiikkojamme. Tässä yhteydessä näen, että meidän tavoitteenamme pitäisi olla se, että saadaan aikaan kehityksestä eurooppalainen konsensus. Ei vain tarkastella asiaa uudelleen, vaan todellakin saataisiin aikaan ihan uutta eurooppalaista konsensusta kehitysyhteistyöpolitiikalle. Tämä itse asiassa muodostaisi eurooppalaisen vastauksen siihen, miten täytäntöön pannaan kestävän kehityksen tavoitteita, koska Tätähän me tarvitsemme. Me emme tarvitse 28 tai 29 täytäntöönpano kestävässä kehityksessä. 29 olisi tämä komission täytäntöönpanopolitiikka. Meidän täytyy koota yhteen kaikki toimielimet EU-ssa, parlamentineuvosto, komissio ja myös jäsenvaltiot, jotta voidaan saada aikaan tällainen kattava toiminta ja asiakirja, sen pitäisi heijastella myös kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuutta. On konsta vain siitä, mitä kehitysyhteistyöpolitiikan pitäisi tehdä ja miten eh, pitäisi toimia, mutta sellainen asiakirja tarvitaan myös, joka valtavirtaistaisi mukaansa kaikki muut EU-politiikat ja toimittaisiin johdonmukaisella tavalla kehityksen puolesta. Tämä on tärkeää puoli lähestymistavassa, joka mielestäni nyt meitä odottaa, mutta meidän pitää tehdä vieläkin enemmän. Ei riitä, että vain muotoillaan johdonmukaista yhtenäistä Euroopasta lähestymistapaa kehitys yhteistyöpolitiikan täytäntöönpanossa me olemme puhuneet, me pyrimme puhumaan yhdellä ainoalla äänellä neuvotteluvaiheessa. Nyt meidän pitää jatkossakin puhua yhdellä äänellä täytäntöönpanovaiheessa. Mutta sekään ei vielä riitä. Meidän täytyy myös rakentaa uutta kehitysyhteistyöpoliittista paradigmaa, johdonmukaisuutta ja ottaa sen mukaan globaaleihin strategia-asiakirjan, kuten Eurooppa 2020 asiakirjan. Tämän takia komissio varsin lähitulevaisuudessa alkaa koota yhteen eurooppalaista kehityspolitiikan johdonmukaisuutta ja sovitan tämän yhteen muiden politiikan sarojen kanssa, jotta saadaan aikaan konteksti mm, sille, miten saavutamme kestävän kehityksen tavoitteita kotona ja toimimme uuden agendan universaaliuden vaatimusten mukaisesti. Siis mikä aikataulu tai sisältö sitten liittyykin EU 2020 strategiaan liittyy tai minkä muodon se saakin, niin itse asiassa tässä tarvitaan taustaksi kestävyyttä, kohesiota kaikessa Euroopan, EUn politiikassa, jotta toimitaan kehityksen puolesta kotona ja laaditaan, rakennetaan konsensusta asioissa, mitä tulee EUn ulkoiseen kehitysyhteistyöpolitiikkaan ja julkisuudenhallinnon toiminta. Tämä sisältää myös ihmisoikeusulottuvuuden. Puhuimme todella kovaan ääneen näistä kysymyksistä. Halusimme toimia täsmäll... halusimme saada aikaan täsmällisemmän tekstin, mikä on todellinen yhteys rauhan, oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien, demokratian ja kehityksen ja oikeusvaltioperiaatteen välillä, mitä minun tulee köyhyyden poistaminen tarkoittaa myös sitä, että poistaan köyhyys demokratiakysymyksissä, ihmisoikeusasioissa tai jos puuttuu oikeusvaltioperiaatetta ilman kehitystä, ilman näitä kehitystä ei saada aikaan, ellei edistä myös näissä tärkeissä demokratian ihmisoikeuksien kysymyksissä. Me tulemme korostamaan tätä jatkossakin ja tämä pitää näkyä uudessa niin sanotussa kehitysyhteistyöpolitiikan konsensuksessamme. Tämä keskeinen riippuvuus näiden asioiden kesken ja Euroopan lähestymistapa kun puhutaan ihmisoikeudesta, oikeudenmukaisuudesta, rauhasta. Näin saadaan kehitystavoitteita aikaan. Tarvitaan uutta konsensusta kehitysyhteistyöpolitiikasta ja sen kaiken pitää näkyä päivittäisessä politiikassa. Sama koskee sukupuolten välistä tasa-arvoa ja voimaantumiskysymystä. Ei pidä olla vain puhetta sukupuolien välisistä oikeudenmukaisuuksista, niin kuin joskus kuulee. Eikä tämä ole pelkästään naisten, naisten asia. Tämän pitää olla yhteistä toimintaa. Me nyt olemme ehdottamassa uutta sukupuolipuitteista puitteita, jotta voidaan vahvistaa sukupuolten välistä tasa-arvoa kehitysyhteistyön yhteydessä. Tästä tulee varsin konkreettinen suunnitelma ja vahvat puitteet toimisuunnitelma, joka itse asiassa vetoaa jokaiseen hankkeeseen, jotta näitä asioita tarkasteltaisiin myös sukupuoliaspektin kannalta, millä tavalla tätä kautta voidaan vaikuttaa tavoitteen aikaansaamiseen. Sitten kolmas politiikan alue on tärkeä osa tätä poliittista koherentiutta, ehkä kaikkein tärkein osa poliittista johdonmukaista kehitysyhteistyöpolitiikassa. Mutta sam- Tämä koskee myös täällä EU-ssa tehtyä toimintaa, kun puhutaan uudesta konsensusta kehitysyhteistyöpolitiikassa ja uudesta poliittisesta johdonmukaisuudesta. Meidän pitää todellakin tehdä yhdessä työtä, puhaltaa yhteisen hielteen, jotta kehitysyhteistyöpolitiikkaamme ei ota huomioon vain sitä, miten voimme paremmin avata markkinoita kaupalle ja poistaa kaupan esteitä tuli ja muita, ja tämä pitää olla paljon laajempaa keskustelua kuin tällainen. Miten kehitysyhteistyöpolitiikkamme kautta voimme helpottaa ei vain kauppaa, vaan myös teollistumista, valmistusteollisuutta kumppanimaissamme. miten voisi alkaa alueellista yhdentymistä kaupan ja teollisuuden alueella. Tästä on paljon laajempaa osallistumista kuin tämän, viittaan hetkiseen EPASiin tai kauppa- ja kehitysyhteistyöaspekteihin. Ei ole kyse vain sitten poistaan tulleja, tullimaksuja ja niin edelleen. Sitten valvonnasta, raportoinnista. Tämä tietenkin on tärkeä osuus uutta kehitys yhteistyöpolitiikan agendaa, mutta tätä ei tulla vielä käsittelemään New Yorkissa. Sitä ei tulla täsmällisesti siellä määrittelemään. Ei mitään konkreettisia indikaattoreita tulla laatimaan ja hankkimaan niitä tietoja, jotka valvovat tällaista seurantatoimintaa. Tämä on jatkuvaa toimintaa, jota teemme YK kanssa Kyseessä on tilastojen laatiminen ja niin edelleen. Tosti jatkossa saamme täsmällisempiä indikaattoreita sitten aikaan, jotta voidaan varmistaa kunnollinen valvonta ja seuranta, mutta mitä tulee poliittiseen valvontaa, kun pidetään hallituksia tilivelvollisena täytäntöönpano asiassa. Ilman tällaisia tarkkoja indikaattoreitakin tämä varmasti onnistuu, mutta poliittinen seuranta ja valvonta on jo olemassa, olemassa sitä pitäisi vahvistaa sitä myötä, että on saatu aikaan uutta konsensusta kehitysyhteistyöpolitiikassa ja siksi parlamentin rooli on tässä varsin tärkeä. Verokysymys on tärkeä osa kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuutta. Me puhuimme siitä yksityiskohtaisesti Addis Abebassa ja EU todellakin puolsi sitä, että avustettaisiin, helpotettaisiin sitä, miten käytetään kotimaan varoja, saadaan aikaan poliittiset puitteet kumppanimaissa. Se on avaintekijä täytäntöönpanon puolessa, mitä tulee kestävän kehityksen tavoitteeseen. Tämä sisältää myös verokierron vastaiseen taisteluun, veropohjan murentamiseen. Tämä sama koskee myös äh, siihen, että tuloja verotetaan siellä, missä tulot ja voitot on saavutettu. Tässä EU-politiikka voisi myötä vaikuttaa kumppanimaiden tilanteeseen, mutta vain jos samoin toimimme täällä EU:ssa. Ja näin tulemme kyllä tekemäänkin, ainakin komissio on laatinut ohjelman oikeudenmukaista avoimesta verotuksesta. Siinä vedotaan juuri tällaisen toiminnan puolesta EU:ssa ja täm, tätä kautta sitten voimme avustaa myös kumppanimaita, jotta ne voivat keräämään tehokkaammin verovaroja ja käy, käyttämään varoja tehokkaammin mutta on myös keskusteltu siitä, miten pitäisi saada aikaan kansainvälisesti sitovampia veropolitiikkoja ja suuntaviivoja ja miten tähän saadaan sitovuutta. Tästä tuli, ehdotettiin myös YK verokomitea, puhuttiin jopa kansainvälisestä verotuselimestä. EU-ssa me olimme sitä mieltä, että tämä ei olisi realistinen ratkaisu, että olisi vain yksi ainoa kansainvälinen organisaatio tai taho, joka käsittelisi verokysymyksiä pelkästään. Tämä on niin laaja kysymyskokonaisuus, että sen pitää kuulua poliittisen, johdon, poliittisen johdonmukaisuuteen kaikissa maissa ja valtioissa. Ja tämän takia se, että pyydettäisiin tällaista kansainvälistä veroa elintä tai YK on verokomitea on mielestäni vähän sama kuin pyrittäisiin yhdellä ainoalla keinolla ratkaisemaan koko verokysymys liittyvät ongelmaan. Mitään peruslääkettä, yhtä ainoa lääkettä ei tälle kyllä voida löytää. Ei näin voida jollakin tavalla sitten korvata sitä rankkaa työtä ja koordinaatiotyötä, jota tarvitaan jokaisessa maassa, kansainvälisessä yhteisössä. Sitten korruptiosta, mihin EU-varat ja muut kehitysyhteistyövarat mm, menevät ja uppoavat. Haluaisin sanoa, että kehitysyhteistyöavun edistys ei voi tulla ulkoa päältä, vaan aina tarvitaan sisäistä toimintaa kaikissa maissa. Näin on useimmissa kumppanimaissamme. Tämän takia, mitä me teemme ja haluaisimmekin tehdä, on, että emme yritä laatia sisäisiä puitteita, jotka olisivat sataprotsentin selkeät ja vapaat korruptiosta tai ihmisoikeusrikkomuksista tai, tai piirteistä, mutta haluaisimme kuitenkin käyttää poliittista ja kehitysyhteistyöstä poliittista vaikutusvaltaamme niin, että äh, olisi mahdollista, että kehitys, kehitykseen liittyvä edistys tulee maiden sisältä päin niitä avustettaessa. Yritämme siis saada mahdollisimman vahvoja poliittisia sitoumuksia aikaan koskien sosiaalisia taloudellisia uudistuksia tai, tai sitoumuksen näitä uudistuksia varten me yritämme sitoa kehitysapumme sisäisiin ponnisteluihin. Siksi en edes oikein ymmärrä, että korruptio luonnehtisi eniten kehitysyhteistyöpolitiikkaamme EU-ssa. Tietysti on tapauksia, jolloin tällaisia väärinkäytöksiä tapahtuu ja hävitään EUn kehitysyhteistyövaroja ja solidaisuus kärsii, mutta mitä tulee prosenttiosuuksiin, virhetaso kehityksen puolella on alle 4 prosenttia alemmalla tasolla kuin virhetaso omassa sisäisessä suorassa aluepoliittisessa tuessamme tai, tai vaikka maatalouspolitiikassa, joten mekanismeja kyllä löytyy. Voidaan valvoa, seurata tilannetta myös täällä parlamentissa. Kaikkia projekteja voidaan seurata, on kyse sitten parlamentista, tuomioistuimesta, Olafista, ja me teemme tällaista valvontaa. Meillä budjettituki ei ole väline, jota jota käytetään kaikissa kumppanimaissa. Sitä käytetään vain tietyin selkein ehdon ja ennakkoehdein niissä maissa, joiden kohdalla todellakin voidaan arvioida, että korruption taso, julkisen talouden hallinnointi mahdollistaa sen, että voidaan käyttää budjettitukea. Muissa maissa annetaan suoraa tukea eri ohjelmille kaiken kaikkiaan haluaisin vielä toistaa että todellakin haluaisimme jatkossakin olla teidän kanssa yhteistyössä, kun ollaan muotoilemassa uusia ratkaisevan tärkeitä kehitysyhteistyöpolitiikan asiakirjoja ja uudenlaista konsensusta asiasta ja uutta eurooppalaista kehityspolitiikan sisäistä asiakirjaa liittyen e- esimerkiksi EU 2020 strategiaan. Kiitoksia komissaari, annatte vastauksia moniin kysymyksiin, joita teille tehtiin. Sitten Toivottavasti emme mene siihen ansaan, että vastauksemme on niin yleisellä tasolla, että sillä ei ole enää mitään merkitystä. Täällä esitettiin varsin konkreettisia kysymyksiä ADIS-konferenssista, miten tartutaan veropetoksiin, veronkiertoon. Me halusimme kuulla konkreettisia ajatuksia, ei suuria strategioita, niin 2020 strategia, sehän on ollut esillä jo pitkään. Onko mitään konkreettisia mm, tulosmahdollisuuksia? Pidän parempana tällaisia konkreettisia ohjelmia, joissa käsitellään yhtä ongelmaa kerrallaan, eikä puhuta tällaista suurista mm, raameista pelkästään. Me me tarvitsemme kyllä tällaisia konkreettisempia toimintasuunnitelmia, ei vain tällaisia yleisiä kannanottoja sukupuolten välisen tasa ei pelkkää puhetta. Haluamme, että esitän tällainen toimintasuunnitelma myös tästä. Toivottavasti saadaan kunnollista poliittista tiedonantoa komissiosta näistä tärkeistä kysymyksistä. Tiedän, että tämä on tästä jatkuvaa keskustelua. Mehän keskustelemme myöhemmin sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja tästä toimintasuunnitelmasta. Kiitoksia kovasti vielä puheenvuorostanne. Ja sitten vielä seuraavaan kohtaan, esityslista saatte hetken aikaa hengähtää ennen kuin mennään kohtaan yhdeksään. Komissaari ehkä haluaa hiukan vettä. Yeah, yes, because it's quite hot in this room. Täällä on aika lämmin täällä salissa. Seuraava kohta on siis kohta yhdeksän. Kom- missio pyysi tätä kohtaistusta ihan viime hetkellä. Se on tärkeä kysymys. Kyse on siitä, että luotaisiin eurooppalainen hätärahasto, jotta voidaan tarttua laittomaan muuttoliikkeeseen Afrikasta. Tuossa tämän asian taustalla oleviin syihin tällainen rahasto perustuu auttamaan Turkia, Libanonia, olemme kuulleet herra Sultilta ja muulta, että näitä rahoja ei olekaan saatu rahastojen käyttöön. Olisi hyvä tietää, miksi hätärahasto on niin tärkeä mekanismi, mitä tulee tapahtumaan, ja ihan reilistä keskustelua näistä luvatuista avustuksista. Annan teille nyt puheenvuoron heti tästä. Ehkä tämä voidaan kestää aika lyhyestikin. Madam Chair. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kunnianarvoiset jäsenet. Kaksi viikkoa sitten puheenjohtaja Juncker Euroopan tila puheessaan ilmaisi suunnitelman luoda Euroopan hätää rahaston vakaita varten, jossa tartutaan epäsäännöllisen maahanmuuton juuri erity- ja paikaltaan siirtyneisiin ihmisten ongelmiin Afrikassa. Minulla on kunnia olla täällä esitelläkseni teille tätä innovatiivista ehdotusta ja vaihtaa mielipiteitä siitä. Kuten hyvin että tämä hätärahasto on osa kattavaa pakettia, jossa etsitään ongel- ratkaisuja nykyisiin maahanmuuton ongelmiin ja pakolaisongelmiin. Tässä on tarvittavia toimia myöskin turvapaikkahakuongelmiin. Ja tässä tuotaan myös kehityspolitiikkaa lähtömaissa tai läpikulkumaihin kehitysyhteistyö aina tarttuu epäsäännöllisen tai maahanmuuton syihin. Nyt me otamme askeleen pitemmälle tämän uuden hätärahaston luomisen kautta. Rahaston kautta komissio haluaa tarttua epäsäännöllisen maahanmuuton ydinsyihin ja paikataan siirtymisiin syihin Afrikassa – ei ainoastaan maahanmuuton ytimitarttuaksemme, vaan myöskin radikalisaatumiseen ääriliikkeiden syihin laajemmin Afrikassa. Haluamme siis tukea kaikenlaista vakautta ja taata myös parempaa maahanmuuton hallintaa. Tässä halutaan tarttua niihin syihin, miksi maat ovat epävakaat, miksi ihmiset joutuvat pakenemaan kodeistaan ja miksi ovat valmiita muuttamaan epäsäännöllisellä tavalla paremman elämän haussa. Me haluamme kriisinsietokykyä, tasavertaisia mahdollisuuksia, turvallisuutta ja kehitystä niissä ohjelmissa, joita rahoitetaan tästä rahastosta. Rahasto kiinnittää erityisesti huomiota johdonmukaisuuteen ja täydettävyyteen liittyen Euroopan maahanmuuttoagendan toimiin ja komission hyväksymässä paketissa, pakettiin liittyen 7.9. hyväksyttyyn pakettiin liittyen. Tässä ko- kohdennetaan kokonaisvaltaisesti toimia, jotka liittyvät Euroopan tarpeisiin sellaisia, joita kumppanimme ehkä eivät pidä niin tärkeänä, kuten väkisin pakottaa siirtyä ihmisen turvallisuus ja ihmisten palaamisen epäsäännöllisten maahanmuuttajien uudelleenintegrointiin. Kumppaneiden pitäisi aina kulkea mukana, jotta lisättäisiin vastavuoroista tietoa edustamme. Kehitysyhteistyö antaa jo ison panoksen maahanmuuton ydinsyihin tarttuakseen. Ja nykyohjelmoinnissa sekä naapuristossa että Afrikassa kahdenvälisissä kehitysbudjeteissa tai alueellisissa budjeteissa me onnistumme tarttumaan koko joukkoon kirjallisempia asioita. Rahasto on lisätoimi, jolla otetaan kaikkein uhanalaisemmassa asemassa olevia maita, hauraampia maita, jossa keskitetään kehitystyövälineitä, maahanmuutto, radikalisoitumis, ääriliike, taisteluun näitä tekijöitä vastaan kumppanimaissa. Se on kolme ikkunaa, yksi Sahelille ja Chadin järven alueelle, yksi Afrikan sarvelle ja yksi Pohjois-Afrikalle. Kokonaisuudessaan 23 maata, jota rahasto kattaa. Nämä maat ovat osa Euroopan laajempaa eteläistä naapuruutta. Siinä on johdonmukainen maa vyöhyke halki Afrikan ja maahanmuuttoreitit kulkevat sen läpi. Ne ovat sekä merkittäviä lähtömaita että läpikulkumaita hauraimmassa asemassa, maita, joissa meidän rahoitusapumme on tehokkaampaa ja oletamme suurempaa vaikutusta, parempia tuloksia hätäraston kautta. Maantieteellistä ulottuvuutta voidaan tulevaisuudessa, mutta jos niin päätetään. Maat, jotka eivät rahaston toimialaan kuuluu, ovat kuitenkin osa hyödyllistä yhteistyötä kansallisten, alueellisten ja teemayhteistyön kautta. Tämä rahasto ei ole mikään uusi rahoituskeino, vaan täytäntöönpanokeino. Euroopan osuus tässä rahastossa on 1,8 miljardia euroa. Mutta rahasto ei voi toimia ilman muuta avustajia. Joidenkin jäsenmaiden täytyy maksaa siihen. komission puheenjohtaja selkeästi pyysi kaikkia jäsenmaita antamaan panoksensa. Jonnekin täytyy antaa enemmän. Nyt Espanja on jo kertonutkin sitoumuksesta ja Ranska on sanonut olevansa kiinnostunut ja muutkin ovat kiinnostuneita, tiedän. Toivon, että yhdessä pääsemme kahteen plus miljardiin. Tämä olisi hieno merkki yhteenäisyydestä hätätilanteessa. EU-budjetissa 1,4 miljardia euroa tulee Euroopan kehitysrahastosta, lähinnä sen reserveistä. Euroopan kehitysrahaston varausten siirretään tähän hätärahastoon, eikä sitä jaeta ympäri maailmaa. 25 miljoonaa tulee kehitysyhteistyövälineestä 200 miljoonaa Euroopan naapuruskumppan välineestä 50 miljoonaa humanitaarisesta avusta, ruoka-avusta ja katastrofiavusta 20 miljoonaa euroa maahanmuutto, sisäpolitiikka, kansalaisuusbudjetista. Meitä Euroopan parlamentin valvontaikoksiin tulee kaikki EUn panokset liittyvät päätösten rahoitukseen, päätökset, jotka hyväksytään normaalimenettelyn mukaisesti ja milloin se soveltuu parlamenttia kuullaan muodollisesti. Tässä rahaston johtokunnassa on EU-jäsenvaltiot ja muut mahdolliset avunantajat. Ne päättävät yleisestä strategiasta. Operationaalinen komitea, johon kuuluvat vain ne lahjoittajat, jotka ovat vähimmäisosuuden maksaneet päättävät varojen kohdentamista yksittäisiin toimiin. Apua annetaan projekteille, jotka tukevat kriisinsietokykyä ruokaturvallisuuden suhteen, peruspalveluiden suhteen kansalliselle väestölle, erityisesti haavoittavimmassa asemassa oleville ja paikaltaan siirtyneille ihmisille. Tämä kuuluu terveys, koulutus ja sosiaali- turvatoimia. jotka toimet luovat taloudellisia ohjelmia, jotka luovat työllisyysmahdollisuuksia. Rahaston tuki vahvistaa myöskin lähtömaiden kykyä ja läpikulkumaiden, transitmaiden kykyä hallita maahanmuuttoa, estäen epäsäännöllistä maahanmuuttoa ja, ja estäen ihmisten salakuljettamista ja ihmiskauppaa. Rahasto rajoittaa toimia, jotka tarjoavat hallinnassa parannuksia, mukaan lukien konfliktien ehkäiseminen, rajavalvonta, oikeusvaltioperiaate, ääriliikkeiden ja radikalisoitumisen vastustaminen. Joitakin esimerkkejä siitä, mitä rahastolla voisi tehdä. Voimme luoda esimerkiksi työpaikkoja Eritreassa tarjoamalla työmahdollisuuksia noin 20 000 nuorelle, jotka vapautuvat toivottavasti ensi vuonna asepalveluksesta. Tai voimme tukea toimia vaikeassa asemassa oleville nuorille. Luomme tällaisia mahdollisuuksia ehkäistä radikalisoitumista herkillä alueilla, kuten Chani järven alueella tai Afrikan sarvessa. Ajattelen esimerkiksi sosioekonomista mahdollisuuden luomista Keniassa, Saharan alipuolissa maissa, joita radikalisoitu eniten vaivaa. Ajatellen naisten roolia tässä. Voimme myöskin täytetään panna Agalis-alueella kansainvälistä kehitystoimintaa tukemalla Nigerian hallituksen mahdollisuutta paikallisella tasolla ehkäistäksemme epäsäännöllistä maahanmuuttoa ja tukemaksemme vakautta. Täytyy myöskin luoda vaihtoehtoja niille, jotka haluavat muuttaa maasta. Ja tällä minkälaisia tuloa ja mahmuutta tarjoa paikalliselle väestölle. Miksi halusin tällaisen erityisrahaston eikä perinteisiä kehitysyhteistyön täytäntöönpanon keinoja? Rahastolla on merkittävä suhteellinen etu verrattuna perinteisiin kehitysvälineisiin. Sillä on merkittävää lisäarvoa. Se tarjoaa EUlle ja jäsenvaltioille vikkelän joustavan välineen Tarjotaan välittömiä, kourin tuntuvia tuloksia herkillä herkissä, nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Siinä puututaan kohdistuneesti erityisiin tarpeisiin. Keski-Afrikan tasavallassa tämän rahaston kokemus on ovat olleet erittäin myönteisiä toimien nopeuden suhteen. Siinä voidaan myöskin kasata resursseja eri eri rahoituslähteistä ja jäsenvaltioista yhdeksi välineeksi Yhteisestä strategisen kehityksen puitteissa, jotta voimme kollektiivisesti koordinoidusti tarttua haasteisiin. Näin lisäämme johdonmukaisuutta, vähennämme avun pirstautumista. Meillä on keinojen ja toiminnan uutta lyömistä. Tämä on myöskin Euroopalle poliittisen sen näkyvyyden kannalta hyvä foorumi ja voimme uudelleen sitoutua yhteistyöhön lähtö- ja läpikulkumaihin. Se näyttää EUn sisällä ja ulkopuolella kykymme luoda vankkaa kollektiivista reaktiota näihin haasteisiin. Pyrimme tämän uuden rahastaan sä, säännöstä allekirjoittamaan Vallettassa 11.12.11. Ja se olisi tämä huippukokouksen päätulos. Sitten tulemme jatkamaan vuoropuhelua Afrikan kumppaneiden kanssa, jotta avunsaajalueella alueella omistajuus kasvaisi. Jatkossa keskusteluissa kumppanimaiden kanssa on nostettu kiinnostusta tähän välineeseen ja odotukset tuloksen suhteen ovat suuret. Odotan teidän tukeanne. Haluan kuulla teidän kommentteja tästä innovoivasta ehdotuksesta. Kiitos. Now, colleagues, we haven't got a lot of time. Kiitoksia komissaari kollegat. Meillä on vielä pari asiaa, joista haluaisin, että aikaa jää tähän sukupuolten väliseen tasa-arvon toimintasuunnitelmaan. Ensin vielä pari poimaa. Meillä ei ole paljonkaan aikaa. Pyydän puhumaan lyhyesti. Thank you, Chair. Very, very briefly then uh, one, one comment. Kiitos puheenjohtaja. Hän lyhyesti kommentti ja kysymys. Uskon edelleen, että jos haluamme onnistua siinä, että päästään muuton syihin, niin korruption vastaiseen taisteluun olisi suhtauduttava vakavammin. Uskoakseni alustuksessanne ehkä sitä ei ihan riittävästi mainittu, eli voisitteko mainita vielä muutaman lisäsanan tästä aiheesta. Ja viime viikolla Rick Magherini puhui tästä Afrikan rahastosta, samoin Syyrian, mutta hän oikeastaan valitti, että Syyrian osalta ei saatu hyvää reaktiota jäsenvaltiolta, joten mitä pitäisi tehdä nyt toisin, jotta ei tule lisää valituksia siitä, että ei onnistuta tämän hätärahoituksen osalta? Thank you very much for... Uh, Kiitoksia tästä lähestymistavasta korostan sitä, mitä järjestäjä sanoi aikaisemmin. Me halusimme tietää, miten Euroopan painossa voimme tukea siinä, että painostaan sen puolesta, että äh, hätärahasto saa tarvittavaa rahoitusta, josta on jo päätetty. Sen lisäksi toivon, että Saksan hallitus sitoutuu antamaan varoja uudelle rahastolle ja että saamme tukea monista muista valtioista vielä kuin ne, jotka mainitsitte. Kiitoksia tästä aloitteesta. Mielestäni tämä on alkua kokonaan uudenlaiselle varojen kerulle, jonka pitäisi löytää tiensä suoraan näille alueille. Edustaja Görens. Kiitoksia. Ah, olen niillä tässä hiukan arvostaa roolissa, mikä ymmärrän oikein tämä hätärahasto saa varoja rahoista, jotka on ne tavallaan jaettu ja määritelty. Esimerkiksi kehitysrahastosta kuitenkin nämä varat on jo määritelty kehitysapuun, joten jäsenvaltiota siis ja komista pyydetään, että ne antaisivat käyttöön varoja, joita on jo olemassa. Siis, siis siirretään näitä varoja paikasta toiseen. Ei ole kyse uusista varoista, joten tämä asia pitää ottaa sanoa suoraan. Sitten puhuitte eri tarpeista. Niitähän on huomattava määrä ihan kun ajatellaan vaikka koulutusta ja järjestyksen valvonnan henkilöiden koulutusta, nämä matkat kärsivät huonosta hallinnosta, niin ne tarvitsevat valtavasti resursseja, koska yksin he eivät tähän pysty ja toiseksi pitäisi toimia ripeästi ja onnetan voitan teille tässä onnea. Ei tässä onnistu yhdessä yössä näitä asioita aikaan saamaan. Kysymys kuuluu, missä muodossa jos haluatte toimia nopeammin, kun näissä perinteisissä malleissa, miten, mitä ette suosia? Budjettituki on varmasti nopein tapa antaa tukea näille maille, mutta nämä maat, jotka varsin usein kärsivät huonosta hallinnosta, kuinka monet näistä tulevista avunsaajista nauttivat jo budjettituesta? Joskus siellä ei budjettituesta ja halutaanko se toimia nopeasti? Miten tämä tulee toimimaan? Minulla on kyllä paljon tässä nyt kysymyksiä teille on hienoa, että suunnataan holistisesti, strategisesti näihin, tähän alueeseen. Se on aivan välttämätöntä, mutta en oikein ymmärrä, miten voidaan kovin nopeasti parantaa tilannetta. Tätä me haluamme korostaa sitten nyt. Me olemme epäonnistuneet aikaisemmin tästä. Nyt kehottaisin komissiota – vetoan myös muihin rahoittajiin kuin eurooppaisen rahoittajiin, koska tämä ongelma tietysti koskee meitä, mutta tämä kyllä koskee muitakin, jotka ovat valovuosien päästä siitä, että todellakin kantaisivat oman vastuunsa. Uh, Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Hienoa, että pyritte löytämään pari lisää miljardia näille ihmisille. Mutta haluaisin muistuttaa komission jäsen siitä, että edeltäjänne Bivalks Evri oli täältä valiokunnassa kirjoitti loista mietinnön osoittain, että 800 miljardia, ei kaksi, vaan 800 laitonta rahaa virtaa Afrikasta EU-hun ja muihin paikkoihin vuosittain. Ja tämä on mielenkiintoinen kysymys, kun me pyrimme jotenkin kaapimaan kasaan kaksi miljardia, kun 800 miljardin arvosta, jota voitaisiin käyttää siis Afrikan ja Aasian kehittämiseen, virtaa sieltä ja sitä ei voida käyttää pääomana näiden maiden kehittämiseen. Mitä me nyt teemme tälle ongelmalle toiseksi? Syyriä ja nämä nykypakolaiset. Siellä ympärillä on jotkut maailman rikkaimmista maista, Saudi-Arabia, Katar ja niin edelleen, valtavat rahamäärät. Mitä olette tehnyt, jotta voisimme pyytää heitä huolehtimaan omista velistään? Heidi Hautala. Sitten edustat Sanchez ja Hautala. Sorry, no, Lola first, sorry Heidi. Lola ensin ja sitten Heidi. Sorry. Kiitoksia. Haluaisin kysyä komissaarilta yhdestä uutisesta, jota me tänään kuulla, nimittäin Unkarin hallitus, jonka vallassa oleva puolue kuuluu epp on hyväksyn, on jakanut armeijan sotilaita rajoille, jotta voidaan vastata näin tähän humanitaariseen kriisiin siellä käytetään kumiammuksia, kyynelkaasua ja niin edelleen. Mitä aiotte tehdä? Mitä olette mieltä tällaisesta barbaariudesta? Haluaisin tietää, aikooko komissio tehdä tälle asialle jotakin vai tekevätkö kaikki jäsenet niin kuin haluavat näissä asioissa? jopa rikkovat ihmisoikeuksia, niin kuin ikävä kyllä olemme nähneet tapahtuvan tällainen rahasto on hyvä asia, mutta tämä on vain yksi puoli kolikkoa ja sitten toisella puolella on perusihmisoikeuksien noudattaminen. Kroatia on päättänyt siitä, että pakolaisia pannaan sotilasleireihin. mistähän voi tulla joskus jopa jonkinlaisia keskitysleirejä. Näin. Heidi Hautala ja sitten edustaja Kiitos puheenjohtaja. Tärkeää on, että parlamentin valvontaoikeuksia kunnioitetaan. Kokemukseni tällaisista ad hoc-rahastoista joskus on, että on helppo kiertää kansainvälisesti sodatut kehitysnormit. Meidän kaikkien täytyy nähdä, että näin ei käy. Olemme nähneet jäsenmaissa, että hallitukset mielellään kohdistavat kehitysapua se, mitä ne turvallisuudeksi kutsuvat maahanmuuttajaturvallisuus on hyvin houkuttava aihe, josta napata rahaa. Toivottavasti olemme samalla puolella tässä. Uskon, että tässä on aito vaara, että demokraattisen omistajuuden periaate ei kovin korkealla listalla ei pidetä. Ja miksi nämä korkeat hallintokustannukset? Jos rahoitukseen rahoitussäännöt ymmärrän, siinä on 5 prosenttia. Se on poikkeuksellisen korkeata. Miten takaatte tämä täydentää Euroopan naapuruspolitiikkaa ja muihin olemassa oleviin politiikka-alueisiin? Mahtavaltahan se kuulostaa, että ei tätä rahaa kohdentaa rahaston kautta. Minun täytyy kuitenkin vakuuttaa, että se johtaa tuloksiin. Edisline, then Pavo Varinen. Te, komissario. Eh, Mi Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Tämä on merkittävä aloite, tämä rahastoaloite. Vaikka kaikki ei ole vielä ihan selvää, emme ihan tiedä miten se toimii, joten minulle se muutama kysymys. Miten valvonta, seuranta toimii tämän rahaston toiminnan aikana, jotta voidaan huolehtia avoimuudesta, että voidaan huolehtia siitä, että nämä varat todella menevät sinne, missä niin kipeästi apua tarvitaan. Eli jonkinlainen valvontamekanismi siitä, miten eri hankkeille annetaan rahaa. Tämä ei tunnu olevan mitenkään selvä tämä asia tällä hetkellä. En ymmärrä, miten paljon näistä varoista menee hallituksille, 23 hallitukselle, jotka komission jäsen mainitsi, kuinka paljon menee kansainvälisille järjestöille, kansalaisjärjestöille, apua järjestäville siis. Mielestäni ei ole oikein, että keskitytään ainoastaan rajahallintaan, siellä kapasiteetin lisäämiseen ja tarkastamiseen. Minä haluaisin tietää, miten tämä nyt toimii ja saako parlamentti valvontamahdollisuuden, mitä tulee varojen käyttöön. Ei tässä ole kyse ainoastaan siitä, että estetään ihmiset ihmisten liikehdintä, kun he pakenevat siksi, että ihmisoikeuksia ei heillä kunnioiteta. Uh, <clears throat> my question is... Puheenjohtajan kysymyksen liittyy lähestään herra Devan toiseen kysymykseen. 2009 vuoden jälkeen olemme kehittäneet läheistä yhteistyötä USA-laisten kanssa kehitysyhteistyöpolitiikassa meillä on transatlanttinen kumppanuuskin kestävää kehitystä varten. Haluaisin kysyä teiltä, arvoisa komission jäsen, minkälaista yhteistyötä teemme amerikkalaisten kanssa, kun pyritään tarttumaan muuttoliikkeen syihin Afrikassa, lähi -idässä. Heidän pitäisi olla myös valmiita tukemaan meidän toimintaamme näillä alueilla, tukemaan myös pakolaisleirejä niin, että voitaisiin parantaa elämänlaatua siellä, jotta vältettäisiin muuttoliike Eurooppaan. Meidän täytyy muistaa, että muuttoliikkeen ongelma johtuu ennen kaikkea liiallisesta amerikkalaisten sotilasvallan käytöstä ja mielestäni he ovat vastuussa tässä, tästä asiasta, joutuvat auttamaan meitä, kun yritämme ratkaista tätä maahanmuuttokysymystä. Otra vez mi felicitación, señor. Onnittelen jälleen teitä, herra Mimitso, tästä raportista. Tässä kävitte läpi erittäin tärkeitä kysymyksiä ja joitakin mm, rääkintä puutteitakin oli. Ensinnäkin voin sanoa, että Chadin järvi on tuleva iso ongelma. Se on oikeastaan nyt suoalue, että se on ehkä paras alue, jolla ter- islamilainen terrorismi voi edetä. Kyse ei ole vain Boko Harmista koko alueen terroristista ja se voi sitten laajentua naapurimaihin, Nigerian, ja niin edelleen. Ja Bornon ja Magoan tilanne on todella uskomaton. Ja kun näitä valtavaa äh, Saarinjärven ongelmaa, mitä se tulee vaikuttamaan jatkossa sitten toiseksi, varmasti äh, tämä harjoitustoiminta on tärkeä, mutta tähän puuttu, se on yksi tärkeä puute. Pääreitti reitti kaikelle asekaupalle, ihmiskaupalle, huumekaupalle. Sen nimi on Baha sal ja se on keskeinen Tsadin yksi käytävä. En ole nähnyt tästä mitään mainintaa koko kertomuksessa. Tämä on paljon, paljon tärkeämpi kysymys, että tunnette tämä Musoro, Korotoro, reitit tai muut reitit jotka pyrkivät Libyan suuntaan, niin ymmärtäisitte, mistä puhun. Ongelmana on se, että tänne kukaan ei mennä, koska tämä on niin vaarallista, kun taas Nigerin voidaan mennä. Näyttää siltä, että Niger on tällainen pääväylä, mutta se ei kuitenkaan ole, vaan juuri se väylä, joka tulee Jamenasta Libyan eteläosaan. Ja tässä tähän pitää nyt reagoida, koska se, sitä kautta tulee hauhumeita aseita terroristeista. Sitten kolmas kysymys tunnen tämän aika hyvin henkilökohtaisesti, nimittäin miten Afrikan koulutusjoukot toimivat. Se on tärkeä asia, mutta haluan kuitenkin sanoa teille, EUTEMän Malin missio on todella epästunut, epäonnistunut törkeästi. Jo vuosi tämän auttamisen jälkeen, niin siellä on epäonnistunut aivan täysin, ja kun vastassa ovat joukot, jotka ovat kolmas neljäsosa heistä, ne ja voin kertoa, että siellä koulutetaan äh, jokiuomissa ihmisiä. Joka tapauksessa haluaisin sanoa teille, että jos ei ole kunnollista politiikkaa, niin ei ole järkevää maahanmuuttopolitiikkaa ja ei voida säilyttää tällaista yhteistyötilannetta valtioiden kanssa, jotka eivät ota vastaan omia kansalaisia takaisin. Tämä on aivan skandalinomainen tilanne myös Euroopan kannalta katsottuna. Times, if you... Komissaari aika on tässä loppumassa. Kollegat, meidän pitää tarkastella huolella näitä kysymyksiä jossakin vaiheessa ja miettiä, miten voidaan valvoa ja seurata tilannetta. Mutta komissaari, nyt teillä on vuoro vastata. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos oikein paljon kommenteista ja puheenvuoroista liittyen tähän rahastoon. Todella olemme varhaisessa vaiheessa, ihan alkuvaiheessa siinä, miten saadaan liikkeelle tämä rahasto. Ja siksi ajattelimme, että olisi hyvä antaa tietoa dv valikunnan jäsenenä keskustella tästä aiheesta jopa tässä varhaisessa vaiheessa. Ja juuri koska tämä on varhainen vaihe, on tärkeää keskustella keskeisimmistä asioista, jotka liittyvät siihen, mitkä ovat pääsyyt jotka johtavat sen perustamiseen. Ja voidaan puhua myös keskeisistä haasteista, jotka on hoidettava tämän rahaston perustamisen puitteissa. Hallintoneuvosto heti perustamisen jälkeen valitessa päättää strategisesta asiakirjasta. jossa on otettava huomioon myös teidän kantanne, teidän huolenaiheenne. Sama koskee monia seikkoja, jotka liittyvät siihen, miten voidaan ehkäistä korruptio rahaston käytössä ja mikä liittyy valvontaan, täytäntöönpanoon. Huomaan, että kaikki erotukseen liittyvät asetukset totta kai ovat sellaisia, että niitä on kunnioitettava. Nämä asiat on totta kai otettava huomioon. Toimintakulut ja tuo 5 prosentin kynnys kustannusten osalta. Tämä ei liity erityisesti tähän varautusasetus kohtelee samoin kaikkia muita rahastoja. Samoin delegoidussa täytäntöönpanomenettelyssä, kun jäsenvaltioiden virastot esimerkiksi täytäntöönpanevat EUn hankkeita. Silloin tuo 5 prosenttia toimien rahoittamiseen on raja. Voitaisiin keskustella siitä, pitäisikö tilanteen olla eri tämän rahaston osalta, kun muussa EUn kehityspolitiikassa, mutta tämä on asiantila tällä hetkellä. Totta kai minulla on omatkin huoleni rastaan liittyen. Mitä 1,8 miljardilla tai 2 miljardilla voidaan oikein saada aikaan, mutta tämän se rahoitussumma, joka on nyt onnistuttu keräämään kasaan. Me voi lähteä printtaamaan lisää rahaa. Emme voi pyytää lisää rahaa monivuotisista rahoituskehyksistä nykybudjetissa. Tämä oli suurin mahdollinen summa, jonka saimme EUn otsakesta neljä tai EUn ulkoisista toimista. Varmasti meidän pitäisi olla edelleen yhteydessä. Ja se painekin olisi ihan paikallaan. Ei jäsenvaltioiden kanssa, että saataisiin jäsenvaltiot osallistumaan tähän rahastoon, vaan meidän pitää työssämme olla yhteydessä myös muihin mahdollisiin osallistujiin. Sellaisiin, jotka voisivat osallistua Yhdysvallat, Japani esimerkiksi tai Persianlahden valtiot. En pysty ennakoimaan tällä hetkellä sitä, mikä lopputulos on näiden kansainvälisten toimien jälkeen. Mutta tämä on suunnitelmamme tällä hetkellä. Tietenkin se, että saadaan muita mukaan tai että estetään rahan virtaaminen alueelta pois, samalla on tärkeää, kun pyritään keräämään varoja, joilla voidaan vastata tähän kriisiin. 800 miljardia euroa pakenee Afrikasta laittomina rahoitus virtoina 50-60 miljardia Afrikan unionin laskemien mukaan, mutta pääasia tässä on kai se, että me pyrimme tekemään oman vastauksemme laittoman maahanmuuton paineen alla, käyttäen myös omia kotimaisia rahoituslähteitämme ja mahdollisuuksiamme. Kaiken kaikkiaan tässä varhaisessa vaiheessa huomioimme toki teidän huolenaiheenne. Otamme huomioon ehdotuksenne ja kantanne. Strateginen asiakirja – toimien strategiasta, rahaston toimien strategiasta saadaan sitten hallintoneuvostolta ja sinne varmasti sisällytetään kaikki nämä kommentit ihan konkreettisesti, joita esitetään rahastolle vuoden loppuun mennessä. Kiitoksia vielä ihan lyhyesti herrasta. Ihan lyhyt tässä. Lollan kommentit leirit Kroatiassa. Yleensä olen Kroatian hallituksen kriitikko, mutta tarkistin tämän löytään sotilasleiri, on tuota armeija puna Serhistin kanssa rakensi pakolaisleirin, mutta tämä oli armeijan siviilityötä, jota joskus tapahtui esimerkiksi tulvia tapauksessa, selkeytin tätä. Se on myös Lolalle siitä, mitä Kroatissa tapahtuu. Tarvitsemmekin juuri tällaista kirjasta huippukohtaisesta asioista tällä viikolla. Me pidämme mutta tähän rahastosta sen kehitystä. Sitten suoraan kohtaan kymmeneen. Ihan lyhyesti, koska huomenna me äänestämme uudesta sukupuolten tasa-arvon toimintasuunnitelmasta Tässä on tehty kysymyksiä neuvostolle ja komissiolle on itse esittänyt asiassa on 62 tarkistusta ihmisiltä tekstistä. Suurin osa näistä voin hyväksyä kun näette myöhemmin äänestyslistan, kun tämän kokouksen jälkeen siis viemään loppuun, minä olen pannut ei-merkinnän moniin tarkistuksen johdoston kappaleeseen. Ei siksi, että olisin eri mieltä, vaan pyydän teitä todellakin miettimään, mitä lisäävät tekstin. Tämä ei ole juurin teksti, ei tarvita valtavasti johdoston kappaleita tai viitteitä. Haluamme selkeän viestin menevän komission suuntaan ja neuvostoon sukupuolitoimintasuunnitelmasta. Äh, Mielestäni tämä oli liian äh, se oli liikaa sanoa, ei pidä toistaa näitä yhden kappaleen viitteitä ja mitä sanotaan varsinaisessa artiklassa. Tämän takia olen toiminut näin. Jos te todellakin nyt sitten haluatte toistaa sitä parikin kertaa, niin ihan ok, mutta meidän pitäisi kyllä miettiä, miten laittaa näitä päätöslauselmiamme että menetä viestin vahvuutta. Meillä on jotakin kompromissia. Kiittäisin varjoesittelystä, että ovat sopineet näistä tarkistuksessa tähän mennessä toivottavasti voidaan keskittyä siihen, mistä on kyse. Ja tällä viikolla on kyse siitä, tuleeko tämä sukupuolten tasa-arvon toimisuuntelun voimaan. Nyt sitä halutaan vähentää. Tosiaan henkilöstön työasiakirjaksia oli nyt painostaa komissiota, jotta saadaan kunnollinen poliittinen tiedonanto asiasta ja toivon, että saamme myös vahvan tuloksen huomisessa äänestyksessä kaikilta ryhmiltä, jossa todetaan, että jos olette vakavissa, niin jos ette halua vain puhua sukupuolten tasa-arvosta, tarvitaan kunnollinen poliittinen tiedonanto. Isoin ongelma, jos muistatte keskustelua, tänä, jota käytin tänä kesänä, isoin ongelma oli se, että valtuuskunnat eivät ota vakuvissaan, vakavissaan näitä sukupuolitasa-arvokysymyksiä. Meidän pitää saada vähän vauhtia. Tämä on vasta tämän tarinan alkuaika, eikä suinkaan loppua. Meillä ei ole mitään toimintasuunnitelmaa vielä. Heidi Hautala on halunnut puheenvuoro, mutta on vielä tämä aikaa varsin vähän. Komissiosta tullaan kertomaan kohta myös avusta. Äh, yes. Selvä puhun ihan lyhyesti. Kyllä totta kai päätöslauselman tulisi olla keskeinen, että voidaan edistää varsinaista täytäntöönpanoa näiden tärkeiden aiheiden ja sitoumusten osalta, joita EUlla on tasa-arvokysymyksissä. Mutta nykytilanteessa ei ehkä ole oikein järkeä vastustaa näitä tekstin kohtia, jotka ovat sinänsä ihan järkeviä. Ryhmät ovat ehkä esittäneet niitä ja voimme pahoitella, että tätä keskustelua ei käyty aluksi tämän päätöslauselman luonteesta – Pari seikkaa haluaisin kuitenkin mainita. Mielestäni on valtavasti kysyntää myös kansalaisyhteiskunnan puolelta ja joidenkin jäsenvaltion puolelta. Toivotan, että komissio ei tekisi tätä ihan siinä sivussa, vaan tässä pitäisi saada tiedonantoneuvostolle ja parlamentille. Ja ymmärrän, että kaikki tuemme tuota vaatimusta. Joitain kiinnostavia kantoja on esitetty siitä, miksi komissio ei näin toimi – tiedonantoja pidetään ilmeisesti liiallisena byrokraattisena taakkana, mutta olisi kyllä ikävää, jos ei huolehdita tasa-arvo toiminnasta ja syytetään liikaa byrokratiaa. Toivottavasti siellä meli muuttuu. Ja sitten toiseksi olen hyvin iloinen siitä, että ryhmät pyrkivät kompromissiin seksuaali- ja lisääntymisterveyskysymyksissä, mutta valitettavasti joudun sanomaan, että kun parlamentilla on jo muodostunut sanamuoto monissa täysistunnoissa, jota on noudatettu perinteisesti, niin mielestäni ei pitäisi tässä pyrkiä liikaa kompromissiin, koska tuorein ehdotus, jonka sain pari tuntia sitten, pahoittelen, mutta me esitämme kohta kohdalta äänestystä poistaen seksuaali- ja lisääntymisterveys pykälät, kuten niistä on sovittu väestökonferenssissa ja Pekingin konferenssissa, koska tämä kyllä heikentää tätä viestiä. Tiedämme kaikki, että Euroopan parlamentilta pitää saada tiukka viesti samoin kuin neuvostolta on saatu. Pahoittelen, mutta näin olemme analysoineet tätä tekstiä, jota on esitetty. Mielestäni pitäisi äänestää noista sanoista. Tämä on varsin vaikea, koska Meillä on tullut kaksi kompromissia, joista kaikki ryhmät ovat sopineet, joten tämä on varsin vaikea asia ottaa käsittelyyn täällä valiokunnassa. Ehdotan, että keskustelun tästä valiokunnan jälkeen, koska tässä on näitä kompromisseja. Mielestäni meidän täytyy keskustella valiokunnan jälkeen vielä. Me saimme ehdotuksia viime viikolla ja saimme viestiä, että oltiin tyytyväisiä kompromissi. Nyt tavallaan avattaisiin uudelleen asia, josta on sovittu jo viime päivinä kaksikin kertaa, joten ehkä tämä asia pitää jättää tähän ja ratkaisemisen erikseen. Onko muita kysymyksiä sukupuolten tasa-arvon toimintasuunnitelmasta? Hyvä, kiitoksia kovasti sitten Enrique. Sitten anteeksi, että olemme myös tässä tärkeässä kysymyksessä. Meillä on niin monia kohtia esityslistalla. Sitten mennään kohtaan 11 eh, humanitaarista avusta ja huippukokouksesta. Tässä tullaan pidemmän tärkeä kokous, kansainvälinen kokous Istanbulissa, jossa valmistaudutaan tähän huippukokoukseen. Komissio on laatinut asiakirjan, valmistautumisasiakirjan ja me olemme laittamassa omaa mietintöämme. Olen tyytyväinen, että tänään Rova Slorika on mukana, joka edustaa EKOa. Tervetuloa valiokuntaan. Pyydän anteeksi, että olemme hiukan myöhässä. Tämä ei ole kuitenkaan viimeinen kerta, kun teitä kuulemme tässä asiassa. Rova Florikka. Kiitoksia, että tulitte tänne paikalle. Odotamme mielenkiinnolla teidän puheenvuoronne komission ajatuksesta. Jos voitte vielä selittää, miksi tämä konferenssi on niin tärkeä, mikä tulee muuttumaan suhteessa nykyiseen, minkä täytyy muuttua huomioitessa avussa, mitä ongelmia on nyt ja minkä pitää muuttua. Tästä aina kollegat kysyvät minultakin. Kiitoksia. Olkaa hyvä. And, uh, I will be brief. <laughs> I will... Puhun aika lyhyesti, koska tiedän, että aika on loppumassa, joten pidän kiinni olennaisista kysymyksistä. Tiedän, että Tämä äh, teksti on jaettu kaikille. tuolla löytyy muita lisää. Kaikki löytyy myös netistä. Aloittaisin voitte saada noista kalvostumassa myös parempaa kuvaa. aika selvää, minkä takia muutoksia tarvitaan, kun vain tarkastelee vaikka tämänhetkistä maahanmuuttopakolaiskriisiä. Järjestelmä ei pysty reagoimaan tähän uuteen tilanteeseen. Sama koski aikanaan Ebolaa tai muita vakavia katastrofeja, ihmisten aiheuttamista tai luonnon katastrofeista. Käyn tätä nopeasti läpi. Olen kovasti tyytyväinen, että te olette asiasta kiinnostuneita, koska meidän yhdessä täytyy saada aikaan vahva kanta Euroopasta, koska me olemme yksi huomattavia rahoittajia. Me aina yritämme yhdessä vi- viitata toisiimme rahoittana Meidän pitää puhua myös itsestämme, mutta meidän pitää saada äänemme kuulluksi ja tunnetuksi, ja koska olemme päärahoittajia, meillä on myös vastuu. Ja meidän on siis varmistaa, että kun katsotte tuota kuvaa vaikka, ja ikävä kyllä tässä paine vain kasvaa. Meillä on nyt lähes 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet siirtymään kodissaan. Tämä on valtavasti kärsimystä. Riittää kun TVn päälle, niin näkee mitä tämä tarkoittaa. Me myös tiedämme sen, että saamme vähemmän varoja, suurempaa määrää kriisejä varten, mutta tiedämme senkin, että järjestelmässä on myös virheitä. Järjestelmä ei enää riitä. Te aikaisemmin taisitte keskustella kestävän kehityksen tavoitteesta, Se on oma esimerkkinsä. Jotkut on mukana, kun puhumme Sendaista, sitten YK pääsihteeri on laatinut raportin rauhanturva operaatioista, kun kaikki nämä otetaan huomioon ja ilmastonmuutokysymykset, niin sitten ja kaikki tämä kootaan yhteen, niin voitte ymmärtää, että järjestelmä eri osiltaan eikä kollektiivisesti riitä. Täytyy toimia eri tavalla, joten olemme, toimimme varsin muuttuvassa ympäristössä haastavassa sellaisia. Meidän vastuullamme on pystyä kuitenkin toimimaan. Olen tyytyväinen, että te laaditte oman mietintönne ja toivottavasti kollektiivisesti näin meidän äänemme vahvistuu kansainvälisesti. Kun tarkastellaan tätä kuvaa tuolla kankaalla. Meidän pitää yrittää yksinkertaistaa asioita. Tämä kattava, kaiken ylittävä kysymys on uudet kumppanuudet. Meidän emme enää ole enää yksin. Ei ole enää kyse EU-sta tai YKsta, vaan mukana on paljon erilaisia toimijoita kentällä, joilla kaikilla on oma roolinsa, kun pyritään antamaan humanitaarista apua. Tämä tarkoittaa sitä, että pyritään varmistamaan se, että lievennetään törsimystä. Ei ole kyse kehitysyhteistyöstä tai perussyistä, vaan me olemme tässä välitilassa ja toimimme näiden seuraamusten kanssa, mutta emme voi toimia näiden seuraamusten kanssa samalla tavalla. Tämä liittyy myös muihin lähestymistapoihin, joita puuttuu. Me emme korvaa poliittista toimimattomuutta, mutta meidän pitää ainakin tässä omassa roolissamme kun tartumme näihin seuraamuksiin, toimia mahdollisimman tehokkaasti, mutta kumppanuudessa, ja se onkin kaikkein tärkeintä kumppanuus. Ja täällä alhaalla näette kaksi tärkeää yksinkertaista prioriteettia oikeastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että on humanista toimintaa ja varmistaa tehokkuus. Tämä kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se ei ole, koska juuri tässä meillä on näitä ongelmia. Mutta näin me yritämme tiivistää asian. Meillä on kolme prioriteettia. Ensimmäisen perusprioriteetin kohdalla Käsitän tätä ihan lyhyesti, vain perusasioita vain. Ja toivottavasti meillä on vielä aikaa keskustelulle, niin voimme sitten mennä yksityiskohtaisemmin asioihin. Miksi on välttämätöntä uudelleen toistaa näitä arvojamme ja vahvistaa ja vakuuttaa, että me toimimme periaatteellisesti, miksi on tärkeää muistuttaa äh, integra- solidaarisuuden ja ihmisarvon merkityksestä humanitaarisessa avussa. Se on tärkeää, koska ne ovat unohtuneet. Ne, ne unohdetaan päivittäin, kun toimimme. Tai kun ajatellaan sitä tapaa, jolla pakolaiset tai muut haavoittuvat ihmiset saavat kohtelua, tai jos heitä kohda ollenkaan, niin meidän pitää puhua näistä asioista ääneen. Todellakin Tämä ei koske vain meitä, vaan myös muita toimijoita. Kaikkien pitää ymmärtää tämä asia. Tämä on yhteinen arvoja. Tässä on yhteinen merkitys, että muutamme humanitaarisen avun antamista. Sitten kun mennään tähän toiseen kuvaan, miksi on niin tärkeää, että toimitaan periaatteellisesti, te voitte sanoa, että aina komissio suhtautuu samalla tavalla asioihin tai etenkin suhtautuu samalla tavalla, koska periaatteet varmistavat kuitenkin pääsyn paikan päälle ja meillä pääsy on nyt vain vaikeutunut ja vain periaatteellisen toiminnan neutraaliuden puolueettomuuden kautta me voimme säilyttää toimintamahdollisuuden ja pääsyn tänne. Jos emme pidä kiinni periaatteesta, me emme enää ole uskottavia. Miksi sitten tulette? Te ette, olette vielä pahempia kuin muut, joten meidän täytyy todellakin saada tämä ymmärretyksi, mikä logiikka toimintamme takana on. Siis konkreettisesti täällä tarkoitan sitä, että meidän pitää käydä vahvaa vuoropuhelua kaikkien osapuolten kanssa missä tahansa konfliktissa, ja tarkoitan todellakin kaikkia osapuolia. Meidän pitää myös varmistaa, että isäntähallitukset jo varmistavat, että tarvittavaa poliittista ja muuta apua annetaan, jotta pääsy alueelle turvataan. Se ei ole mikään itsestäänselvyys ja meidän pitää myös varmistaa, että oma toimintamme rahoittajana on sellaista, että nämä periaatteet varmistavat tämän pääsyn. Ja kun puhutaan kumppaneista, pääsy tarkoittaa sitä, että tarvitaan pätevää henkilökuntaa. Ei riitä, että vain sanoo, että haluaa tehdä jotakin hyvää, vaan todella täytyy täyttää tietyt standardit, mitä tulee turvallisuuskysymyksiin. Tämä koskee myös omaa henkilökuntaa. Sitten tulenkin oikeastaan tähän lähes viimeiseen kohtaan näissä perus puitteissa ja periaatekysymyksissä tämä koskee siitä, että suojelu on toiminnan keskiössä. Miksi tämä on niin tärkeää? Niin kesällä oli tämä humanitaarinen huippukokous ja siellä puhuttiin aika hälyttävästä tilanteesta, tuohon enemmän humanitaarisen avun työntekijöitä, joita kidnapataan, tapetaan ja niin edelleen. Tämä tarkoittaa, että suojelu ei koske vain niitä, jotka ovat avun kohteena, vaan tämän pitää, suojelun pitää koskea myös humanitaarisen avun antajia ja työntekijöitä. Jos ehkä voitte ymmärtää, että suurin osa toiminnastamme suuntautuu konfliktialueisiin, samoin apuvirtaa sinne. Ja silloin tiedätte, että puhutaan alueellisista jäätyneistä konfliktista. Silloin ymmärrätte, että suojelu on todella avainkysymys, että voidaan varmistaa pääsy alueelle ja varmistaa avun perille meno. On olemassa yhteys ihmisoikeuksiin, vaikkakin me toimimme tarpeiden pohjalta eikä oikeuksien perusteella, mutta yhteyksiä kyllä on. Ja meidän pitää ottaa ne huomioon, mutta me haluamme todellakin ottaa suojelun mukaan paljon systemaattisemmin kaikkeen toimintaamme, ei vain koskien meidän toimintaamme, vaan kaikkia muitakin osapuolia ja niiden toimintaa. Todennäköisesti tämä on tällainen avainviesti. Nämä ovat todennäköisesti aika poliittisia viestejä, näkemyksellisiä viestejä, mutta kun sitten tulen tähän toiseen tärkeään osaan ehdotuksiamme, silloin puhutaan paljon operatiivisemmin asioista ja tarkastellaan tätä järjestelmäpuolta. Tämä liittyy tehokkuusotsakkeeseen. Mehän kuulumme kaikki tähän järjestelmään. Meidän pitää kaikkien toimia tehokkaammin. ensimmäinen asia – Meillä on tässä vakava ongelma. Erityisesti tarpeet lisääntyvät, mutta rahoitus vähenee. Tarvitaan noituja arviointia, vetomuksia. On muoto sitten mikä tahansa, jotta voidaan pitää silmällä rahoitusvirtoja. Olemme nähneet, että ihmiset sitoutuvat antamaan rahaa, mutta tiedämmekö, että varat todellakin päätyvät ja minne ne päätyvät ja kenelle ja missä on puutteita rahojen perille menossa. Tämä puuttuu täysin tämän päivän toimista Meillä ei ole mitään yleisnäkemystä. On kilpailevia tahoja, kansalaisjärjestöjä ja muita. Ne kilpailevat rahoista, mutta me emme saa tarvittavaa avoimuutta tavallaan kirjanpitopuolesta ja me ymmärrämme rahoittajana, että meidänkin pitää ehkä valtavirtaistaa, raportoida paremmin, mutta emme voi vain sanoa, että tässä on, tarvitsemme enemmän rahaa. Kyse on suuresta tehokkuudesta ja myös siitä, että seuraamme, mihin rahat menevät ja miten tilannetta voidaan täydentää, jotta ymmärtäisitte paremmin. Jos puhutaan kaikista toimijoista, tämä tarkoittaa myös niitä, jotka eivät toimi YK klassisen järjestelmän kautta. Esimerkiksi varsin huomattavat eh, rahavirrat maahanmuuttajilta. Se on varsin tärkeää myös kehitysavun kannalta, mutta tästä kaik... meidän pitäisi nähdä kuitenkin tämä tieto, ei välttämättä YK on puitteissa, tämä on tämä isompi kysymys, mutta meidän täytyy selvästikin, me kutsumme tätä dashboard-sanalla, dashboard-sanalla myös humanitaarisen työn koordinoijat eri kriiseissä, heidän pitäisi voida paremmin nähdä, mitä tapahtuu. Onko sitten kehitysavunantaista tai humanitaarisesta avusta. Ja tähän liittyy vielä toinen prioriteetti, joka liittyy lisääntyneeseen tehokkuuteen, kumppanuus paikallisten toimijoiden kanssa, alusten toimijoiden kanssa. Varsin usein tässä puhutaan so- toissijaisuudesta ja solidaarisuudesta. Toissijaisuus liittyy siihen samaan, mistä täällä Euroopassakin puhutaan, periaatteessa paikallinen, kansallinen, alueellinen toimija, heidän pitää ensinnä reagoida tilanteeseen, mutta sitten kun tämä kaikki on heille liikaa, niin sen tarvitaan solidaisuutta, mutta tässä on sitten hienosti sanottu, mutta tarvitsee myös pystyä varmistamaan se, että paikallinen paikallisia valmiuksia kehitetään. Varsin usein on sellainen järjestelmä, että vain puhutaan siihen valmiuksien nostamisesta. He ehkä ovat mukana projektin hallinnoinnissa, mutta heitä ei pidetä täytäntöönpano mm, varmistajina. Meidän pitää tarkastella, miten voimme rahoittaa tätä ja miten voimme luoda tällaista kykyä toimia ja uskon, että meidän pitää kaikkien tarkastella tätä asiaa, koska loppujen lopuksi mitä paremmin investoidaan kestävyyden valmiuksien lisäämiseen ja samoin miten kansalliset ja paikalliset toimijat selviytyvät tässä tilanteessa, sen vähemmän tarvitaan ulkopuolista apua ja humanitaarista apua, jota sitten pitää kuljettaa näihin maihin, erityisesti ellei sitten tarvita solidisuuden nimessä tätä apua. Tästä kaikesta on myös vahva riskianalyysi. Pitää tietää, mihin pitää investoida, minkä tyyppistä toimintaa tarvitaan ja mihin täytyy investoida. Ja jälleen uskon, että meillä on aika konkreettisiakin ehdotuksia, joita olemme esittäneet myös tässä e- e- e- henkilöstön asiakirjassamme. Ja tätä voitaisiin soveltaa myös globaalimmin, mutta meillä on tässä vapaaehtoismekanismeja ja sitten puitteista, jotka liittyvät tuloksiin, laatuindikaattoreita ja muita. Kaikki tämä pyrkii varmistamaan paremman tehokkuuden. Sitten toinen puoli asiassa, jota jo käsiteltiin hiukan, että on riittävästi humanitaarista rahoitusta. Kyllä, olemme tietoisia siitä, että meidän pitää pystyä tätä tarjoamaan, mutta edelleen puhutetaan tässä järjestelmässä, koska kun tarkastellaan erilaisia avunjakoa mekanismeja tai käteisavustuksia teille? Tämä on tietysti tärkeä kysymys. Niin silloin voitaisiin tarkastella erilaisia avun antamismekanismeja, ja tämä liittyy myös parempaan vastuuseen, tilivelvollisuuteen, kun tarkastelee vaikka pakolaiskriisiä. Näitä, näitä, tämä tapahtuu ennen kaikkea kaupunkialueilla. Ihmis, Lapset eivät välttämättä tarvitse elintarvikeita, vaan äh, käteisvaroja, jotta he voivat itse valita ja selviytyä paremmin tärkeimmistä tarpeistaan, joten erilaisia asioita tässä pitää tarkastella. Sitten on myös korkean tason rahoituspaneeli. Tätä johtaa komission jäsen Georgieva me varmi, tarkastelemme näitä asioita ja tarkistamme, että toimimme täydentävällä tavalla. Sitten vielä lopuksi tämä viimeinen osuus, joka varmasti pitkälti kuuluu teidän toiminta-alanne, miten toimitaan vielä tehokkaammin kehitysyhteistyöntekijöiden kanssa. Meillä ei pitäisi olla oikeastaan sellaista järjestelmää, että meidän pitää varmistaa se, että humanitaariset toimijat voivat poistua mahdollisimman nopeasti. Tällä hetkellä järjestelmä ei vielä tähän pysty, täytyy sanoa päinvastoin. Kun ajatellaan tässä pitkittyneitä tilanteita, niin kuin nyt on tilanne, kehitystoimijat tulevat paikalle myöhäisessä vaiheessa. Tässä tarvitaan myös erilaista lähestymistapaa EU-ssa me voimme antaa hyvää esimerkkiä niin kuin olemme tehneet tässä äh, kestävyysagendan kohdalla. Voimme yhdessä arvioida asioita ja pyrkiä nopeuttamaan maasta lähtöä siinä vaiheessa, kun siirto on välttämätöntä. Me tiedämme, että tilanteet helposti jäätyvät, joten meidän ei pidä odottaa siihen asti, kunnes voimme todeta, että tämä on nyt tällainen pitkittynyt tilanne Pitää te- tarttua koulutuskysymyksiin, tasa-arvokysymyksiin paljon varhaisemmassa vaiheessa jo. Ja sitten vielä tästä rahoituksesta meidän täytyy tarkastella itse kehitysyhteistyöapua ja tarkastella näitä kriisin muutostekijöitä. Jos joku moniapuinen vuosi, apu ei ole enää mahdollista vaikka Jemenin tilanteessa, on selvää, että meidän pitää sopeutua uusiin tilanteeseen. Ja jos vuosi vuoden jälkeen joudutaan samaan tilanteeseen, mehän olemme siis tällaisia monivuotisia toimijoita, niin silloin meidän pitää myös tarkastella, mis, minkälaista toiminnasta on jotakin hyötyä. Uskon, että on erilaisia mahdollisuuksia toimia. Siis kestävyyshankkeet ovat antaneet meille hyvää kokemusta ja voimme tehostaa ja laajentaa sitä eri humanitaarisen avun aloille. Tässä kai pähkinänkuoressa tärkein pyydän anteeksi tulkelta puhuin nyt aika nopeasti, en ajatellut ollenkaan teitä, mutta nyt kuitenkin tarvitaan aikaa myös kysymyksille ja vastauksille puhun tässä vaiheessa hitaammin. Halusin kuitenkin antaa valiokunnalle yleiskuvan suunnasta tarkastella näitä teho, tehokkuusvoittoja ja miten voidaan varmistaa humanitaarisen apuun liittyvät periaatteet ja arvot. Nämä molemmat asiat ovat relevantteja. Molemmissa voidaan esittää konkreettisia esimerkkejä. Näin olemme tehneet tiedonannon tiedottamisen kohdalla, mutta uskon, että meidän pitää yhdistää voimamme ja odotamme kovasti teidän tulevaa mietintöänne ja teidän keskustelujanne asiasta ja toivottavasti näin vahvistumme kollektiivisesti. Kiitos. Kiitoksia toivottavasti. Mm, tulkit itse asiassa ovat tottuneet siihen, että meipit puhuvat vieläkin nopeammin. Mutta tietysti teilläkin on tässä kovat aikapaineet, joten nyt puheenvuorona ensin humanitaarisen avun esittelijällemme Erike Guerrerolle. Kiitoksia ja tervetuloa tähän valiokuntaan. Haluaisin aluksi sanoa, että ei pidä olla huolissaan tulkesta, sillä vaikkakin parlamentin jäsenet eh, puhuvat nopeasti, eivätkä aina ole niin loistavia, niin tulkit kyllä ovat, joten he aina meidän kielellämme välittämät tarkasti puheenvuorot silloinkin, kun puhutaan varsin suoraan, haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni tiedonantoon, jonka komissio on laatinut. Minusta tuntuu, että tämä on myönteinen arvio. Tänään en pidä mitään suurta puheenvuoroa. Ensinnäkään meillä ei ole aikaa ja toiseksi, koska lokakuussa toi, 12.13. päivä tulen sitten oma mietintöni ja silloin voin kattavammin käsitellä asiaa. Mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että pidän tätä tiedonantoa varsin myönteisenä kolmesta eri syystä. Ensinnäkin, kun ajatellaan itse prosessia, kun laadit prosessia, jota komissio on noudattanut. Tämä prosessi on perustunut vuoropuheluun. Minä olen tästä itse todistajana. Tätä vuoropuhelua on todellakin käyty eri sektorien kanssa humanitaarisen avun saralla on otettu huomioon kansallisyhteiskunnan järjestöjä. Minä itse olen ollut esittelijänä, neuvottelukumppanina, mukana ollut kansainvälisiä toimielimiä, organisaatioita, YK ja muita. Joten uskon, että niin kuin tässä, niin kuin Florike sanoi, Tärkeää on, että toimme kaikki yhdessä ja että olemme tietoisia siitä, että ei voi olla hyvää humanitaarista vastausta ilman, että myös globaalilla tavalla koordinoidaan toimintaa eri humanitaarisen avunantajien kesken. Me voimme siis poliittisesti arvioida tätä tilannetta varsin myönteisesti. On otettu huomioon moninaiset eri toimijat. Sitten toiseksi mielestäni on myönteistä tämä sisältö. Ensinnäkin, koska voisimme sanoa, että tämä on varsin poliittinen sisältö, jossa kiinnitetään huomiota riskialttiisiin tilanteisiin, joita on geopoliittisesti katsoen Siksi on välttämätöntä sopeuttaa reaktioitamme humanitaarisessa kriisissä ottaen aina huomioon, että tämän hetken maailma vain lisää näitä humanitaarisia kriisejä johtuen luonnollisista syistä, mutta useammin vielä ikävä kyllä johtuen poliittisista konflikteista äh, syntyy sotia ja tätä kautta syntyy valtavia muuttovirtoja ja pakolaisvirtoja. Ja koska komission ja myös oma painopisteeni on siinä, että on tärkeintä suojella ihmisiä, on kyse sitten luonnonkatastrofista tai poliittisista konflikteista. Uskon, että tässä mielessä kysymykset, joihin te viittasitte, mihin tiedonnossa on keskitytty, keskitytty, niin on tärkeää puhua niistä periaatteista humanitaarisessa avussa. Se on pysyvä mainos kaikille humanitaarisen tavun antajille. Paitsi siis ne, jotka toimivat paikan päällä, eivät voi väittää, että he toteuttavat tiettyjä periaatteita, riippumattomuutta, puolueettomuutta ja niin edelleen. Siis ne, jotka tarvitsevat apua, niin pitää toimia näiden periaatteiden vastaavalla tavalla. Tämä ei ole vain periaatteellinen kysymys, vaan tämä on myös tehokkuuskysymys. Näin voidaan saada paikan päälle humanitaarista apua. Sitten toiseksi viittasitte siihen, että on olemassa globaali vastuu. Tämä on tärkeä kohta, kun ajatellaan humanitaarista huippukokousta, joka tullaan pitämään. Ja tämä on siis globaali vastuukysymys, mutta paikan päällä – Tätä kaikkea pitää toteuttaa humanitaaristen avunantajien toimesta, mutta samoin tarvitaan eri tasoista hallintoa, paikallishallintoa, aluehallinnon apua, joten tässä yhdistetään tavallaan kaksi toimintalinjaa. Ensinnäkin koordinaatio eri toimijoiden välillä on kyse sitten instituutioista tai organisaatioista, jotka toimivat kentällä. Koordinaatio on tärkeää, että varmistetaan tehokkuus ja tuloksellisuus ja toiseksi tarvitaan koordinaatiota eri politiikkojen toimintojen välillä, kehitysyhteistyöpolitiikan, humanitaarisen avun politiikan ja ihmisoikeuspolitiikan välillä. Tässä mielessä parlamentti on jo ottanut kantaa montakin kertaa sen puolesta, täytyisi löytää parempi yhteys kehitysyhteistyöpolitiikan ja humanitaarisen avun politiikan välillä. Ja yksi kohta, joka löytyy omasta mietinnöstäni, on, että otetaan käyttöön tällaisia äh, strategioita, joissa otetaan huom- humanitaarinen apu kriisitilanteissa. Sitten kolmas kohta, sitoumus varmistaa resurssit, niin kuin täällä on sanottu, ja varmistaa, että sitoumukset, joita on tehty, niin myös toteutuvat eri valtioiden hallitusten kohdalla tai humanitaaristen avun, humanitaarisen avun järjestöjen kohdalla pitää täyttää nämä lupaukset ja pitää seurata tilanteen jatkuvasti ja arvioida sitä. Te viittasitte siihen, että täytyy löytää uuden tyyppistä rahoitusta, uusia rahoituslähteitä, se on tärkeää. Viimeiset reaktiot esimerkiksi eh, YK ruokarahastosta tai muilta tämän tyyppistä organisaatioilta, joilla ei ole enää resursseja tarttua näihin hätätilanteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että täytyy täyttää sitoumukset, joita on tehty, vaan lisäksi vielä meidän pitää pystyä löytämään uuden tyyppisiä rahoituslähteitä. Ja minun mietinnössäni on vetomus sen puolesta, että perustettaisiin tällainen globaali rahasto, jotta voisimme tietää tarkasti, kuinka paljon varoja on käytössä, kuka varoja on myöntänyt ja lahjoittanut ja miten varoja käytännössä sitten käytetään ja niin edelleen. Meidän pitää välttää sellaisia tilanteita, niin kuin olemme aikaisemmin nähneet tai puhuimme tässä komissaarin kanssa aikaisemmin, esimerkiksi Afrikan kohdalla monta kertaa hallitukset hyväksyvät näitä sitoumuksia, sitten kuluu aikaa ennen ja kiinnitetään kovasti huomiota tähän kriisiin, mutta sitten nämä lupaukset kyllä unohtuvat jatkossa, kun media häly on hälventynyt. Minä tulen siis lokakuussa esittelemään oman mietinnön ja sitten toivottavasti tämä hyväksytään marraskuussa aiheesta humanitaarinen konferenssi. Toivottavasti voimme yhdessä komissio ja parlamentti vaikuttaa siihen, että jäsenvaltiot neuvoston päätelmissä tekevät sitoumuksia. Ja äh, tässä mainitsen vain yhden asian. Varmasti te muistattekin tämän. Mehän keskustelimme vähän aikaa sitten parlamentissa humanitaarista kriisistä Euroopan unionin sisällä. Ja tässä keskustelussa minä sanoin ja varmasti muutkin täällä parlamentissa, että jos me haluamme uskottavan vahvan äänen Istanbulissa itsellemme silloin ensimmäisenä, meidän pitää näyttää esimerkkiä EU-ssa, miten reagoimme omiin humanitaariseen kriiseihimme. Jos emme näin pysty toimimaan, kukaan ei usko meitä, kukaan ei seuraa meitä, koska niin kuin sanoin, me olemme kuitenkin tärkein kehitysyhteistyöavunantaja maailmassa. Jos me emme toimi esimerkkinä, kukaan ei muukaan sitten pysty meitä seuraamaan. Kiitos. Point, given what we... Kiitoksia Enrique. Ja Davo, sinä ensimmäisenä. Ja ehkä kerrotaan tästä Kroatian tämän viikonlopun ongelmista myös. Kiitos Linda, kiitos Pohjalle. Minun näkökannat tuli esille, Enrique otti ne olennaiset haasteet, jotka pitää haastaa. Tämä on uskottavuuskysymys. Se on paljon tärkeämpi kuin rahoitus. Kysymys siitä, miten me kunnioitamme arvoja, joita julistamme. Sitä mekin painetamme. Ja iso kysymys. Ymmärrän, että Istanbulissa on hallituksia, organisaatioita. Onko siellä myös uskonnollisilla järjestöille tilaa? Diakonia, Saksan protestantin kirkko, Karita, Jesuittajan, apojärjestö, jolla verkkoja hitän paljon kentällä, Usein valittavat, että että marginalisoidaan. Nyt tässä kriisin hetkellä ei ole varaa siihen. Mikä näiden organisaatioiden tilanne on tulevaisuudessa erityisesti suhteessa EU:hun? Kiitos. Ja sitten Kiitoksia ihan lyhyesti puheenjohtaja. Haluaisin ottaa vain yhden kysymyksen esille. Kuulumassa ihmisoikeuksia aliovaliokuntaan ja se, mitä Kerro sanoi, oli minusta varsin oivallista nämä neljä pilaria, jotka liittyvät humanitaariseen apuun, ihmisoikeuksiin, ottaisin mukaan myös naisen oikeudet tähän. Nämä ovat niitä pilareita, joita meidän, joille tehokas toiminta pitää rakentaa. Uskon, että on liikkeellä liikkeet, jotka meitä, meitä, meitä tässä yhdistävät, ottaisin esille yhden hiljattaisen tekijän, joka liittyy korkean edustajan kannanottoon. Se liittyy myös tähän tiedotuksen, on kyllä nimittäin suojelusta. Suojelun liittyy myös naiset ja lapset, jotka joutuvat väkivalt, jotka joutuvat väkivallan kohteeksi konflikteissa – heidän mm, pitäisi tarjota mahdollisuus myös humanitaariseen aborttiin, koska ennen kaikkea meidän pitää säilyttää riippumatta eri maiden lainsäädännöstä, niin pitäisi ottaa huomioon uhrien tilanne. Tämä on edistysaskel, koska meidän pitää pystyä suojelemaan, tai suojelu on ennen kaikkea tärkeää. Ja sitten kun ajatellaan tätä huippukosta, joka kutsutaan koolle, niin pitäisi ottaa kokonaisvaltaisella tavalla huomioon nämä asiat ja Enrique puhui tästä hyvin, on välttämätön toimivasti operatiivisesti ja toimia johdonmukaisella tavalla yhdessä. Kiitos. Hoibuk. Kiitos ja edustaja Hoibuk. Niin, kiitos. Sydämestä kiitokset tästä komission alustuksesta. Olen ihan samaa mieltä siitä, että tässä ei tarvita mitään järjestelmää itsensä takia, vaan huippukokouksen osalta tarvitaan tietenkin selkeitä päätöksiä siitä, miten voidaan suoraan auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat. Paljon on jo sanottu suojelusta ja rahoituksesta. Jätän nämä kommentit pois, kun meillä ei ole aikaa paljon, mutta täsmällisempi kysymys liittyy humanitaarisen avun tehokkuuteen, cash programming. Ette kommentoinut tätä aihetta, mutta nyt on Ekolla uusi aloite humanitaarisen avun osalta, joten jolloin elintarvikkeiden tilalle annetaankin käteistä rahaa. No onko niin, että käteinen raha käytetään näin ruoan ostamiseen ja auttaako se silloin paikallista tuotantoa, että tämä ruoka on mahdollisimman lähellä alueellisesti tai paikallisesti tuotettua myytyä, vai pystytäänkö tästä asiasta vielä mitään sanomaan? Kiitos. Okay, thank you. I'll let you answer the question, thanks. Olkaa hyvä, että vastaan kysymyksiin nyt. Paljon kiitoksia kiinnostuksesta, kysymyksistä ja ajan tätä kannalta etenen kysymys kysymykseltä. Kiitos Enrique, että osoitit, että useimmissa kysymyksissä olemme kovasti samalla linjoilla. Ja mietinnän suhteen oletan, että olemme vielä enemmän samalla linjoilla. Ja näin voimme vaikuttaa jäsenmaidenkin kantaan, että päivän päätteeksi EU kuulee meitä. Kuten moni sanoivat, täytyy pitää myös oma pesä puhtaana. Se on dilemma, koska EUssa emme tuloksia aivan samoin saa aikaan. Voin tämmöinen parjaan johtajan kanssa puhua asiasta ja humanitaaristen toimia roolista EUn puolelta. Hän voi kertoa vähän, missä mennään. Tämä on uskottavas kysymys. Kysymys on siitä, kuka ottaa osaa huippukokoukseen. Olemme kovasti painottaneet sitä, että tämä on kaikki mukaan ottava tapahtuma – ei tyypillinen hallitustävällinen prosessi hallitusten kesken. Uskon, että Istanbulin jälkeen osa seurantatoimista saattaa johtaa klassiseen YK-tyyppiseen neuvotteluun, osa ei. Mutta emme voi luoda kumppanuksia kaiken, kaikkien kanssa. Joten uskontopohjaisella organisaatiolla on, onpa mikä tahansa uskonto taustalla. On merkittävä osuus myös diaspora. On paljon konferensseja, myös Maltalla juuri, jossa on selkeytetty kantoja tässä. Olemme tukeneet tätä. Äh, Tulkikohdekysymys oli Maltaan ritarikunnasta. Mutta kysymys on sitten, miten logistiikka ja YK on korkean tason edustaja toimivat, mutta prosessin täytyy olla avoin. Meillä oli eurooppalaista kuulemista kansalaisyhteiskunta kaikki, koko kirjassaan oli hyvin esillä. Kovasti ajamme tätä tuota linjaa. Miten naisten oikeuksiin tulee, naiset ovat voimakkaita muutoksen moottoreita erityisesti kestävyyden suhteen. Teillä on myöskin lukuja tiedonannossa, jotka hahmottavat suojelutarvetta, sukupuolittunut väkivalta on asia, jossa meillä on voimakas politiikka. Olemme muuttaneet tämän kohdistetuksi valtavirtaistetuksi toimiksi. Ei ainoastaan haavoittuvuuden suhteen, mutta myöskin positiivisesti muutoksen tekijät. Nyt kuningaskunta ja muutkin kumppanit painavat päälle tässä. En peitä sitä, että kun alkuperäiset kuulumiset oli, että tämä on niin loogista, että me mainita tätä suorasanasta, mikä oli virhe. Meillähän se oli selvä. Mutta kun tarkastelee tiedonantoa, kun kysymys on paikallisten toimien voimaannuttamisesta, puhutaan naisista. Ja kuten, kun puhutaan toimijoiden virtuaalisesta toiminnasta puhutaan naisista, kun puhutaan turvallisuusmekanismeista, palautteista, kaikki tämä mukana. Tämä on kysymys tehokkuudesta ja politiikasta. Ja se, että, että tämä ei ole tässä metatasolla ja se ei ole mukana. Mutta haluan osoittaa teidän näyttöä tästä. Oma komissaari on kovasti tässä takana. Ja sitten tehokkuushyötyjen suhteen ja rahoituksen suhteen nämä käteispohjaiset ratkaisut. Tällä hetkellä johdan ruoka-apu yleiskokousta. EU oli mukana käteispohjaiset ratkaisut, ruoka-apu ja paikalliset ostokset. Paras on tarjota ei edes vouchereita, vaan käteistä. Sitä me testaamme menestyksekkäästi pakolaisleirille Jordanialla olemme auttaneet maailman ruokaohjelmaa esimerkiksi siirtymään käteispohjaisiin ratkaisuihin. Nyt kumppanit pistäisivät kaikki tukimuodot saamaan koriin. Tämä ei ole aina täytäntöönpanossa helppoa, koska Loppujen lopuksi kysymys on, mitkä ovat saajat, tarpeet, koulutus, hygienia, ruoka. He joutuvat tietysti vähän pulmaan tässä. Kysymys on sitten yhteenarvioidut, tarpeiden hyvin arvioidut, dokumentoidut arviot, joka on ilmeisempää käteispohjaisen ratkaisuyhteydessä, että meillä on selkeätä näyttöä. Olemme lisänneet käyttöä ja ruoka-apu yleissopimuksessa arvioimme tätä joka vuosi uudelleen. Meillä oli myös korkeintason käteispaneeli ja neuvostojohtajan päätöksiä, jotka painottavat tätä myös. Me näimme nämä korit Turkissa pakolaisleirillä ja ihmiset tarvitsevat ruokaa, heillä on parempi, korkeampi ihmisarvo, he ostavat ruokansa ja keittävät sen, sen normaalin paikan soppakeittiö. Tolkit ystävästi antoivat 10 minuuttia lisää. Lopetamme nyt kahdeksan minuuttia myöhässä. Kiitämme Floridaa. Tavataan yhdeksältä. Ja kiitos tulkeille, niin kuin aina.